So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Plätze einzunehmen. Hyvät kollegat, pyytäisin istuutumaan. Meillä on kovasti vielä ohjelmaa tänään aamupäivällä. Ensinnäkin koordinaattoreiden kokous oli jo viimeinen virallinen valikuntakokous tällä kaudella. Ensin haluaisin että hyväksymme esityslistan, mutta vähän muutettuna kohdassa 11. Haluaisin, että käsitellään Pavel Boksin mietintö ja kohdassa 13 Kioto 2 tekninen täytäntöönpano. Urutsefin mietintö tärkeitä asioita, joista on sovittu ihan viime hetkellä. Nämä saadaan vielä sovittua jos se sopii kollegoille, että laitetaan esityslistalle. Vastustaako joku, jos ei, niin näin hyväksy. Sitten tulkkaukseen liittyen kaikki kielet, paitsi viron kieli ja maltan. Toinen puheenjohtajan ilmoitusasia. Meillä on ollut kolmikanta neuvotteluita Kioto kakkosesta tästä teknisestä täytäntöönpanosta. Montagabend 17.3. ist das zu ennen? maanantai-iltana saatiin sopu Kreikan puheenjohtajavaltion kanssa. Olisi tärkeää, että tämä saadaan nyt päätökseen Pariisissa 2015 ilmastokokous, joka on tietenkin meille tärkeä. Kohdassa neljä pöytäkirjat 30. tammikuuta, 17. helmikuuta, 20. helmikuuta, 6. maaliskuuta ja 10. maaliskuuta. Pöytäkirjat Onko huomioita? Täydennystoiveita? Ilmeisesti ei, joten näin pöytäkirjat on hyväksytty. Seuraavana siirrymmekin jo esityslistan kohtaan viisi. Hienoa, että meillä on vieras Kööpenhaminasta Hans Brönings, joka on Euroopan ympäristökeskuksen johtaja. Tänään kuulemme siitä, miltä monivuotinen työohjelma näyttää ympäristökeskuksen osalta. Voin vain suositella läheisiä yhteyksiä, niiden hoitamista myös tuleville kollegoille, koska paljon osaamista siellä on, joka auttaa meidän päivittäistä työtämme. Näin olen kokenut viimeksi kuluneen kahden puolen vuoden aikana. Me tapaamme säännöllisesti täällä parlamentissa – keskusten edustajia. Kyse on liippumattomista virastoista. Nämä eivät ole komission osastoja siinä mielessä, vaan nämä ovat riippumattomia tahoja, jotka ovat todella arvokkaita meille ja voivat tukea meidän työtämme. En halusi puhua pidempään. Olen iloinen, että voin antaa ympäristökeskuksen johtajalle puheenvuoron. Näin saamme kuulla, mitä tapahtuu vuosina 2014-2018. Tämä koskee siis myös seuraava parlamenttikautta. Olkaa hyvä. Thank you very much for, uh... Kiitoksia kovasti kutsusta ja ystävällisestä alustuksesta. Ainahan on ilo saada esittää viiden vuoden työohjelmaamme. Kun viime kerralla tapasin nimityksen yhteydessä, niin vielä kivampi on nyt olla täällä. Esitä meidän työohjelmaamme, siis se on johtokuntamme hyväksymä. Sitä esitellään myös jäsenvaltiossa ja täällä Brysselissä. Siellä on myös parlamentti ollut mukana. Tämä on asiakirja, joka on hyväksytty. Kolmatta kuukautta sitä jo täytäntöön pannaan. Jos ajatellaan työohjelman kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, niin me olemme pyrkineet mahdollisimman pitkälle huomioimaan kaikkia poliittisia painopisteitä, joita Brysselissäkin on esillä. Se on tärkeää työlemme tietysti. Täytyy huomioida myös pitkän aikavälin ohjelmat ympäristö- ja ilmastoasioissa. Tässä tasapainotellaan siis täytäntöönpanon ja no, pitkän aikavälin näkymien kesken, kun ajatellaan mitä päätöksiä tehdään Brysselissä, joita me haluamme tukea Kööpenhaminassa tehtävän työn kautta. Muistuttaisin sen verran, että meidän tehtävämme säilyy nyt samanlaisena myös nyt tulevana kautena säilyy. Me pyrimme siis tarjoamaan tietoa politiikan tekijöille ja yleisölle – mahdollisimman kohdennetusti, oikea-aikaisesti ja täydellisesti. Koska me haluamme jotenkin myös saada aika merkittävää mitattavaa kohennusta ympäristössä ja tukea kestävää kehitystä. Meidän viiden vuoden ohjelmamme puitteet liittyvät paljolti myös kehityspolitiikan tavoitteisiin. Totta kai me olemme mukana eri temaattisissa politiikoissa. Yhteisön säännöstön pohjalta me todella kai edelleen seuraamme ja raportoimme monin eri tavoin niiden osalta. Tämän lisäksi me olemme omaksuneet myös 2020 strategian, koska se on tärkeä meille, se liittyy myös 2030 tavoitteisiin, mutta laajemmassa yhteydessä. Haluamme nimenomaan ympäristön ja ilmastonmuutoksen näkökulmassa tarkastella sitä, mutta meidän mielestämme on yhtä lailla tärkeää innovoida poliittista päätöksentekoa ja suunnata katseet 2050 asteen eri yhteyksissä. Ne voidaan huomioida kolmellakin eri tavalla. Ensinnäkin vähähiilinen yhteiskunta, ekosysteemi, joka kestää, ja niin, että meillä on paljon tehokasta luonnonvarojen käyttöä. Nämä kolme tavoitetta ovat tärkeitä tässä siirtymävaiheessa. Keskeisimmät tavoitteet ohjelmassamme tällä aikajanalla ensinnäkin ovat se, että me olisimme tärkeä tiedonlähde Euroopan unionin tasolla, kun täytäntöönpannan Euroopassa ja kansallisesti ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa. Eli täytäntöönpano on keskiössä. Otamme sen vakavasti. Tämän lisäksi me haluamme olla myös johtava tietokeskus, kun ajatellaan pitkän aikavälin siirtymää tavoitteissa ja haasteissa. Tavan takaa puhutaan tiedon puutteesta ja ajatellaan, että ja nimenomaan meillä on tämän yksi painopiste numero viisi viikot keskittyy myös seitsemännessä tutkimuksen puitteohjelmassa tähän tietoon ja sen tarjoamiseen. Haluan myös olla johtava taho Euroopassa tiedon jakamisessa, valmiuksen rakentamisessa. Se liittyy paljon meidän sähköisen verkkomme kautta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Se on onnellaista toiminnallemme. Lähestymistapa, jossa ympäristön tila ja täytäntöpano kytketään perustavanlaatuisempaan agendaan, niin se liittyy myös niihin lippulaiva-arviointeihin, joita on tehty sitten vuoden 1995 ympäristön osalta. Totta kai ongelmat ovat yhä monimutkaisempia, kuten myös vastaukset. On erittäin tärkeää ymmärtää, että kun 2015 voidaan tämä työ saada päätökseen, vielä tämä vuoden loppuun mennessä, niin että ollaan valmiita sitten kesän jälkeen, kun on uudet puitteet institutionaalisesti, voidaan tarjota sitten tietoa myös, kun painopisteitä ja agendoja laaditaan. Ja 2015 haluamme myös pystyä olemaan yhteydessä jäsenvaltioihin, teihinkin ja muihin toimielimiin Brysselissä sen osalta, mitä meille on kertynyt tietoa viiden vuoden aikana niin 2015 suunnataan katseet myös eteenpäin. Sekin liittyy tähän siirtymäkauden agendaan. Tämän otsikkona on hyvä elämä ja me otamme tämän vakavasti, koska meidän mielestämme tämä on rajaehto tällä vuosituhannella. Eli me katsomme elintarvikejärjestelmiä, energiajärjestelmiä, liikennejärjestelmiä. Ne ovat tärkeitä sosioteknisiä järjestelmiä, jotka vaikuttavat myös ympäristön ja ilmastoon. Mitä kehitystä siellä on nähtävissä? Ajatellaan vihreää kasvua, sosiaalista kasvua. Kaikki täytyy tapahtua ekosysteemin rajoissa. Minä sanoisin, että tämä on se Käsitteli kehys, jossa toimimme. Totta kai tässä on kahden vuosikymmenen sijoitukset. Muistanette, että 2013 maaliskuussa meitä arvioitiin riippumattomasti. Raportin johtopäätös oli, että EU on, EEA on kaikkien paras ratkaisu tiedon jakamisessa ja tarjoamisessa ja totta kai viiden vuoden päästä haluamme samanlaisen myönteisen arvion me olemme laatineet neljä tärkeää strategiaa. Palaan niihin hetken päästä. Se, että tarvitsemme puitteet strategisille alueille, liittyy siihen, että me haluamme jo antaa osvita siitä, että me huomioimme koko poliittisen syklin. Ei tässä mitata tai arvioida seurata, raportoida pelkästään ympäristöä, kun politiikka täytäntöönpana, niin olemme sitä mieltä, että seuraavalla kaudella voisimme vaikuttaa myös siihen, miten voidaan yksilöidä uusia syntyviä aiheita ympäristöohjelmassa. Se on tärkeää myös pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy yksilöidä myös poliittisia toimenpiteitä, kehityssuuntia, Tässäkin voidaan hyödyntää meidän tuottamamme tietoa. Strategiset alueet ensinnäkin tiedotetaan politiikan täytäntöönpanosta. Me haluamme kohentaa tätä jatkossakin, että sisältöä on helposti tarjolla ympäristön osalta. Tässä on jatkuva prosessi, lisätään tietoa tähän koko pakettiin, mutta halutaan myös yhä laadukkaampaa tietoa, joka on integroitus johdonmukaisempi niin, että sitä on helpommin tarjolla erilaisten tieto- ja viestintätekniikkojen kautta. Tässä on vakiintuneet puitteet, mutta on tietenkin uusiakin aiheita. Me raportoimme tästä yhtä lailla kuin aikaisemminkin laadukkaasti, kun vastaan tulee ympäristöteemoja. Meillä on Yhdeksän teemaa kaiken kaikkiaan sopivat hyvin myös tähän seitsemänteen ympäristön ohjelmaan. Esimerkiksi melu, teollisuus, kysymykset. Tässä on uusi ryhmäkin, joka keskittyy tässä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen, sopeutuminen, ekojärjestelmät, merialueet, maatalous, luonnonmukaisuus, kaupunkialueet, maankäyttö, maaperä. Tämäkin kytketään agendaan, kun tavoitteita määritellään Euroopassa. Sitten jätteet ja materiaalilähteet. Siinä korostetaan sitä nimenomaan, että materiaalilähteet ovat kaikkein tärkeimpiä myös, ei pelkästään ajatella jätteiden keruuta, vaan niiden käsittelykin täytyy hoitaa. 2018 halutaan tavoit- saavuttaa ensinnäkin, että löydökset on jotenkin mitattavasti huomioitu niin, että komiteamenettelyssä ja monenkeskisissä sopimuksessa on myös tämä huomioitu ja oikea-aikaisesti tarvitaan luotettavia tietoja, indikaattoreita, työpajoja ja niin päin pois. Toinen strateginen alue liittyy enemmänkin järjestelmän haasteiden arviointiin. 10-15 vuotta on pyritty kohentamaan integroitua arviointia, jotta saadaan aika synergiaa politiikan yhtenäistämiseksi. Ei pelkästään siitä syystä, että se on mielenkiintoista järjestelmän tasolla, vaan se vaikuttaa myös ylipäätään politiikkaan, niin että saadaan konkreettisia tuloksia. Me haluamme myös antaa eteenpäin suuntautuvia analyysejä, jotta voidaan nähdä, mitä on tullut esille ja tulee esille. Jatkamme tätä järjestelmätasolla, kuten tähänkin asti. Haluamme myös tarjota tiettyjä analyysiä, jotta voidaan arvioida perustavanlaatuisia muutoksia. Tässä on yksi usein käytetty kaavio, kun puhutaan muutoksista. Ajatuksena on se, että jos pitkään aikaa harjoitu oikeaa politiikkaa, niin päästään kestämättömästä tilasta kestävämpään tilaan. Tämä on optimistinen käsitys. On muitakin mahdollisuuksia, jotta voidaan välttyä muilta mahdollisuuksilta. Tarvitaan vakavaa erittelyä, tietoa. Nimittäin jos ajatellaan, että voi olla, että me jumiudumme myös. Käytetään paljonkin rahaa Euroopassa, että lukiudutaan yhä enemmän tiettyihin järjestelmiin, joita nyt on käytössä, joten liikkumista, energiaa, elintarvijärjestelmiä. Ja 2020 jopa 30kin tavoitteet ehkä on saavutettu, olla tyytyväisiä, mutta siinä tavallaan jumuituu oleviin järjestelmiin eikä katso riittävästi tulevaisuuteen. Meidän velvoitteemme on käyttää tietoa toiminnan pohjana, jotta ymmärretään mikä ero on. Totta kai emme halua mitään takapakkiakaan ottaa, niin, ettei omaksuta politiikkaa tai vaihtoehtoja ja huomataankin, että muutaman vuoden päästä tehdään johtopäätös, että, että se meni päin prinkkalaa, tulee takapakkia. Eli tämäkin edellyttää tietoa ja totta kai tässä täytyy välttyä, että järjestelmä romahda, emmeköhän kaikilla tästä samaa mieltä. Kun arvioimme näitä haasteita järjestelmässä, niin me teemme sen seuraavalla tavalla. Katsotaan ensinnäkin resurssitehokkuutta taloudessa ja ympäristössä liittyväisesti myös vihreän talouden agendaan ja vihreän kasvuun. Teemme läheistä yhteistyötä Eurostatin kanssa, OECDn kanssa ja eräiden muidenkin tahojen kanssa näiltä osin. Niin ikään haluamme jatkaa työtämme myös ajatellen ympäristöä, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi mietimme myös kemikaaleja, yhteydessä ihmisten terveyteen. Teemme yhteistyötä tässä eri tahojen kanssa ajatellen terveyttä Totta kai EU aina katsoo tätä politiikkaansa myös yhä enemmän maapallostuneessa tilassa, eli megatrendit ja muutokset ovat tärkeitä myös Kaikki tämä tulee mukaan SOER 2020. Kun 2015 tai 2014 siirrytään vuoteen 2018, niin meillä on erityinen rooli myös, kun arvioidaan ja seurataan ympäristön oh-, toimintaohjelmaan 2016-2017 osallistumme siihen. Mitä sitten halutaan saavuttaa ensinnäkin, että SOER toteutui 2015 asianmukaisesti. Olemme nyt hyvässä vaiheessa näiltä osin tätä me seuraamme ihan viikoittain, eli missä mennään. Se on mutkikas prosessi. Siinä on vuorovaikutusta paljon niin myös johtokunnan ja jäsenvaltioiden kanssa. Me tarjoamme myös vuotuisia indikaattoreita ja kertomuksia, ja siksi meillä on SOER verkossa päivitämme jatkuvasti tietoja näiltä osin, eli mikä on ympäristön tila Euroopassa, käyttäen kaiken uusinta tietoa, jota käytettävissä on ihmisille ja poliitikoille. Arviointi siis jatkuu myös seitsemännen EAPn osalta. Sitten kolmas strategia-alue liittyy tiedon jakamiseen ja käyttöön. Haluaisin, että me olemme keskiössä, kun luodaan mahdollisuuksia jakaa tietoa ja käyttää sitä. Ajatellen meidän keskustamme, niin meillä on nyt kokemusta 20 vuoden ajalta ympäristöasiantuntemuksessa. Nimittäin vastaava ei löydy maailmalta. Meillä on hyvin vakiintunut verkkokin. Meidän on kyllä nöyriäkin ja tunnustaa, että kyllä tässä vielä työsarkaa on. Emme halua tehdä tätä omissa ympyröissä, vaan yhteistyössä muiden muiden toimijoiden kanssa. Miten se sitten onnistuu? Totta kai meillä on oma verkkomme. Meillä on kumppanuuksia eri suuntiin myös. Meillä on myös ympäristökeskusten sihteeristö ja muitakin tahoja. Totta kai mietimme myös teknisiä järjestelmiä, me luomme yhdessä tietoa ja jaamme sitä. Totta kai meillä on yhteistyötä myös kuuden länsi maan kanssa. Viestintä on tässä tärkeää. Se ei ole tietenkään mikään PR-osaston heiniä, vaan se on keskeinen osa ylipäätään yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Laadun valvonta ja tiedonhallinto ovat tärkeitä on hyvä muistaa, että juuri tällä haava olemme sopimassa yrityspääosaston kanssa Kopernikus-palveluiden käytöstä. Meillä on siellä ympäristöpuoli tulossa seuraaviksi vuosiksi. Kaikki tämä liittyy myös tähän ei ole pakettiin, ydintoimintaan. Keräämme tietoa erinäisistä lähteistä. Tässä kalvolla näkyy myös yhteydet horisontti 20 20-20 tutkimusprosessiin. Siellä olemme luomassa hyvät suhteet tutkimukseen ja kehitykseen, eli miten voidaan investoida vielä enemmän tutkimukseen jatkossa. Näin saadaan parempaa tietoa niin, että voidaan saada parempia indikaattoreita, arvioita. Viime kädessä vahvistaa tietopohjaa, jota tarvitaan myös seitsemännessä EAP ja pidemmälläkin aikavälillä Euroopassa. Jos ajatellaan tiedon yhteistä luomista, jakoa ja käyttöä, me haluamme vahvistaa ei-jonettia, haluamme käyttää eri mittauskeinoja myös aktiivisesti. Meillä täytyy verkossa olla käytössä keskuksen tietoa, eri tuotteita korkealla tasolla. Lisäksi haluamme myös jotain osvita siitä, mitä vaikutusta viestintäponnistelulla on ollut. Sitten neljäs strategia-alue, ehkä kaikkien vähiten kiehtova ulkopuolisille, se liittyy hallintoon yhtenä strategisena alueena. Siinä tavoitteena on yksinkertaisesti olla mahdollisimman erinomainen työohjelma toteutettaessa. Se edellyttää tietenkin paljon hallinto- ja hallinnointia. kun noudatetaan eri sääntöjä, joista on päätetty keskuksessa. Haluamme, että työohjelma toteutuu tulevana kautena, viitenä kautena että lopputulos on hyvä myös sitten riippumattomassa arvioinnissa aikana. Eli lopuksi minä uskoisin, että tavoitteenamme on ottaa kolme aikajanaa työssämme huomioon, kuten alussa totesinkin, niin että me edelleen seuraamme yhteisösäännöstön päivittäistä täytäntöönpanoa ihan vakalta pohjalta, mutta haluamme tämän ottaa selvemmin huomioon 2020-2030 agendaa ja 2050 agendaan. Tämä edellyttää innovointia myös tiedon luonnissa. Siksi me olemme luomassa sisäisiä prosesseja, ottaen mukaan muitakin toimijoita ulkopuolelta. Me ymmärrämme toki, että tämä tapahtuu hyvin nopeasti muuttuvassa maailmassa ja sekin on huomioitava, kun teemme eri erittelyjä myös luomissamme verkoissa. Olemme varsin tietoisia siitä, että nyt edessä on tulossa viiden vuoden kausi, jossa on budjetti on kireällä. Siksi täytyy korostaa uudelleen meidän ydintehtäviämme. Se näkyy myös tässä tulevassa asiakirja, työohjelmassa. Voitte ottaa sen tuolta salin sisääntulon luona Jos ajatellaan henkilöstä ja budjettirajoitteita, niin siinä on parikin lähestymistapa mennä omaan nurkkaan ja olla siitä murheissaan ja unohtaa sitten tavoitteet. Näin me emme ole itse tehneet. Mielestäni me olemme yhtyneet saamaan aikaan asiakin yhdessä johtokunnan kanssa, joka katsoo eteenpäin. Se on myönteinen luonteeltaan, koska meidän mielestämme näin mekin olemme paremmin motivoituneita virastona, mutta saadaan aikaan myös tietoa, joka motivoi politiikan tekijöitä, että päästään eteenpäin tiettyyn suuntaan. Totta kai olen valmis ottamaan vastaan kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos mahdollisuudesta esitellä tätä teille. Kiitos. Vielen Dank, Hans Bornes, für die Präsentation. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Puheenvuoropyyntöjä on muutamia. Ennen kuin siitä puhumme annan yhteyshenkilöllemme puheenvuoron. Tämä viimeinen valiokuntakokous, joten kiittäisin ja brandia tästä työstä, koska se on lisätyötehtävä, että huolehtii yhteyksistä virastoihin. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, and, um... Kiitos puheenjohtaja. Viimeis, viimeisen vuosien aikana koen, että olen etuoikeutetussa asemassa toimia yhteishenkilönä. Näin sain mahdollisuuden tehdä läheistä yhteistyötä ympäristöviraston kanssa ja käyttää hyödyksi sen tarjoamia tietoja. Näin voisivat muutkin toimia. Minulla olisi muutama kommentti ja muutama kysymys. Ensinnäkin kiitos herra johtaja teidän puheenvuorostanne, joka käsitteli monivuotista työohjelmaa. Ensimmäinen kysymys liittyy budjettiinne. Päätelmissänne totesitte, että tulevina vuosina teillä on melkomoiset budjettirajoitteet edessänne – kun ajatellaan hallituksen virastoja, niin on hyvä, että joutuu paneutumaan todella tarkkaan omaan budjettiinsa, mutta katsotteko te, että tulevina vuosina tietyillä aloilla teillä ei ole riittäviä varoja, riittävästi rahaa, jotta voisitte täyttää ne tehtävät, jotka olemme teille lainsäätäjinä antaneet? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Onko teillä sellainen tuntemus, että tulevien vuosien budjetti on riittävä, kun ajatellaan sitä valtavaa työsarkaa, joka teillä on? Toinen kommenttini, kysymykseni, kenties jopa ehdotus valiokunnan suuntaan, on se, miten voisimme paremmin käyttää sitä tietoa, joka virastossa on ja koko siinä verkostossa, joka tähän kuuluu. Kun puhumme tutkimuksesta ja kehityksestä ja EUsta, niin usein sanomme, että kehitämme paljon tietoa, mutta usein ongelma, ongelmakohtana on se, että yritykset eivät pysty tätä tietoa käyttämään, taikka eivät välttämättä ole edes tietoisia siitä valtavasta tietomäärästä, jota luomme. Myös tässä talossa, parlamentissa, Usein on tällainen tunne. Esittelijänä olen käsitellyt resurssitehokkuutta ja biodiversiteettiä ja olen järjestänyt tapahtumia, joissa myös virastojen edustajat ovat olleet paikalla ja monet muutkin kollegat kenties ovat toimineet saman suuntaan. Valtavasti tietoa on kerätty yhteen. Oikeastaan esittäisin kysymyksen teille ja myös sihteeristölle. Voisimmeko pohtia yhdessä sitä, miten voisimme vielä paremmin hyödyntää sitä tietoa, jota virastossa Kööpenhaminassa on. Siitä voitaisiin ottaa paljon paremmin oppia. Kenties voisimme kokoontua yhteen pöydän ääreen ja pohtia, miten tämä voitaisiin paremmin vielä organisoida. Tiedon hyväksi käyttämiskysymys liittyy myös komission. Teillä on hienot suhteet ympäristö- ja ilmastopääosastoihin, mutta jos nyt luen tätä tämän viikkoista artikkelianne viraston nettisivuilta, siinä käsitellään systeemisiä haasteita ja sitä, että ei pitäisi vain tiettyjä talouden sektoreita viherryttää, vaan koko taloutta pitäisi viherryttää. Tämä on minusta kaikista suurin haaste, joka meillä on edessämme. Miten me voisimme parantaa yrityspääosaston tietoisuutta tästä haasteesta? Mehän voimme totta kai keskittyä ilmasto- ja ympäristöpääosastoon komissiossa, mutta nimenomaan teollisuus- ja yritysasioista vastaavan pääosaston pitäisi olla tässä keskiössä. Miten voimme paremmin käyttää sitä tietoa, jota te ja teidän verkostonne kehittävät näistä edellä kuvaamistani syistä? Kolmanneksi keskityitte täytäntöönpanoon. Minusta tämä on oikein hyvä. Sehän oli komission jäsen Potocnikin äh, päätehtävä, kun hän aloitti omassa tehtävässään. Tämä on edelleenkin valtava ongelma EU-ssa. Jäsenvaltiot äh, toimivat viiveellä täytäntöönpanan alalla. Näyttää siltä, että ne ovat entistä välinpitämättömämpiä asian suhteen. Viive pikemminkin kasvaa kuin pienenee. Mehän olemme keskustelleet siitä mahdollisuudesta, että toteutettaisiin EUn lainsäädännön täytäntöönpanon tarkastuksia, EU-tarkastuksia, myös ympäristökysymyksissä. Tämä on totta kai arkaluontoinen kysymys, erityisesti näinä aikoina, kun Euroopan vastaiset voimat vain vahvistuvat. Onko teillä sellaista tunnetta, että virastolla voisi olla tässä asiassa rooli? Tiedän, että komissio on varsin vastentahtoinen keskustelemaan EUn tarkastuskapasiteetista, mutta näettekö te, että voisi olla jonkinlainen lisä tai kasvava rooli virastolla suhteessa nykytilanteeseen? Ja sitten vielä viimeinen kysymys resurssitehokkuudesta. Olen kiitollinen siitä, mitä te kirjoititte työohjelmaanne resurssitehokkuudesta. Teillä on kunnanhimoiset suunnitelmat indikaattoreiden ja tavoitteiden kehittämisestä. Ainut huoli mielessäni tässä on ajoitus. Lähivuosina tulee uusia tutkimuksia tavoitteista, mutta tällä hetkellä sekä komissiossa että resurssitehokkuusfoorumissa, jota Potocnik johtaa, nimenomaan tutkitaan näitä tavoitteita. Onko teillä mahdollisuuksia nopeuttaa tätä prosessia niin, että päästäisiin ajoissa eteenpäin, kun ajatellaan Brysselin aikataulutusta ja sitä, että te julkaisette suosituksenne sen jälkeen, kun keskustelu Brysselissä on jo päättynyt. Kiitos. Paljon kiitoksia. Germanian Gerbrandi. Voin vain sanoa, että yleisesti on sovittu virastojen, joten kanssa, että järjestetään seminaari ensi kauden aluksi uudet kollegat myöskin tietenkin jo vanhat kollegat ja muu henkilöstö saa näin tietää, mitä virastot voivat tehdä, saada aikaiseksi meidän puoleltamme parlamentin puolelta tässä. Pitää lisätä tietoisuutta siitä, miten valtavasti siellä on tietoa resurssitehokkuudesta. Koordinaattorit juuri viimeisessä kokouksessaan päättivät, että komission suuntaan Baroson suuntaan lähetetään vielä kirje – jossa vielä painotetaan sitä, miten tärkeänä pidämme resurssitehokkuuskysymyksen painottamista EU-ssa. Odotamme tässä vielä jotain tuloksia. Tästä on paljon puhuttu ja on sanottava, että vuoden puolentoista aikana siellä on lähinnä vaiettu. Emme voi tätä hyväksyä. Näin. Seuraavana lentoneuvostosta Ludo Holsbeck on paikalla. Haluan käyttää tilaisuutta antaa hänelle puheenvuoron myös. Rausbeck, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen yksi edustaja tässä komiteassa, eikä minulle ole paljon kommentoitavaa. Kööpenhaminan ympäristökeskus on aivan huippulaatua virastojen joukossa. Nämä raportit ovat tieteellisesti todella arvokkeita, arvokkaita. Ja johtaja on todella joustavasti heti lähtenyt liikkeelle hoitaa omia työtehtäviään. Kaiken kaikkiaan olemme hyvin tyytyväisiä heidän työhönsä. Pari pientä huomiota. Kun ajatellaan, miten tiukoilla budjetit ovat ja miten leikataan tietyillä saroilla, niin valintoja on totta kai tehtävä. Ja vähän minusta tuntuu nyt siltä, että tieteellisen komitean työtä vähän ollaan vähentämään päin. Tärkeää on sekä virastoille että parlamentille se, että tieteellinen komitea, joka saa yhteen valtavan määrän hyviä tutkijoita Euroopasta, että hoidetaan työtä riittävän hyvin, saadaan siihen riittävästi varoja koska jos mennään tietyn rajan alle, niin työ ei enää ole niin tehokasta. Pitää esimerkiksi huomata tietyt aiheet, koska kun tietoa on paljon, niin sieltä tieteellinen komitea pystyy noukkimaan kaikkein keskeisimmät kysymykset. Esimerkiksi varhaisen varoituksen järjestelmän kautta biopolttoaineet otettiin esiin, ja jos ei näin olisi tehty, niin biopolttoaineista ei olisi riittävän ajoissa ja niin perinpohjaisesti parlamentissa keskusteltu, joten tieteellisen komitean on voitava tehdä työtään, se on hyvin tärkeää. Ja vähän hankala kysymys on se, miten saadaan EONet toimimaan vielä tehokkaammin. Olen nähnyt Ainetin työ kokouksia joskus ja siellä ei ole nyt valtavasti aivoaktiviteettia nähty. Eli pitäisikö pohtia vähän henkilöstökysymyksiä tai ehkä järjestellä EIONettia Brysseliin, jotta parlamentin jäsenet ja muut toimielimet olisivat lähempänä ja parlamentin jäsenet voisivat käydä myös tutustumassa. Ei minulla muuta, kiitos. Danke, Holzbeck. Ich würde vorschlagen... Kiitos, Rahousbeck. Ehdottaisin, että koordinaattorit saavat vielä puheenvuoron niin kuin yleensä. Ja sitten herra Browning saa mahdollisuuden vastata ja sitten muut kollegat. Kuka koordinaattoreista haluaisi aloittaa? Richard Seber. Niin sydämelliset kiitokset tästä alustuksesta. Ympäristökeskus ja sen toiminta. Pari yleisempää seikkaa, ensin sitten konkreettisempi. Mitä ympäristökeskus tekee, jotta saadaan parempaa tietopohjaa ja yhtenäisempää. Tiedätte, että kun muutetaan vähän tietojen kannalta sitä, mitä etsitään, niin se muuttaa tuloksia aivan. Miten tässä kysymyksessä toimitaan ympäristökeskuksessa, jotta saadaan yhtenäisempää tietoa? Jos on yhtenäisempää myös muiden virastojen tähän kanssa, niin sillä on enemmän vaikutusta myös. Eli miten toimitte eri yritysten ja tutkimuskeskusten kanssa yli, yhteistyössä, eikä tämä työ rajoitu ainoastaan yliopistotasolla esimerkiksi. Ja miten yhtenäistetään näitä tietoja niin, että niitä voidaan todella arvioida keskenään, jotta niillä on enemmän painoarvoa meidän työssämme, koska päivittäisessä työssämme kohtaamme erilaista tietoa. Joskus ne menevät ihan ristiin. Meillä on siis tieteellistä pohjaa päätöksille, mutta mitä pohjaa tässä käytettäisiin, se on hankala päätös. Sanoitte, että muutokset ovat aina yhä nopeampia. Miten te integroitte, minkä mallin mukaan teknistä muutosta laajemmin teidän työhömme? Jatkuvasti tekninen kehitys on nopeampaa ja nopeampaa. Sillä on vaikka, valtava vaikutus juuri näihin näkymiin, joita te työstätte tulevaisuudesta myös. Miten tekninen muutos, kun tämä on suurin haaste, joka on tässä teidän ennusteissannekin, miten ne sisällytetään sinne malleihin? Niin, että suhtaudutaan avoimesti uuteen tekniseen kehitykseen, tutkimukseen ja kehityksen osalta, mutta myöskin ihan teknisesti ajattelen täytäntöönpanoa myös. Konkreettisempi kysymys Veden osalta, prioriteettiaineiden osalta olin esittelijä. Nyt on kysymys siitä, miten lääkeaineet veden osalta integroidaan tai luodaan luvut. Eli miten lääkeainestrategia voidaan yhdistellä tähän prioriteettiainekysymykseen, kun sillä on vaikutusta suoraan lääketeollisuuteen totta kai, mutta koko alaan kaiken kaikkiaan. Onko teillä jo tässä jotain valmisteilla? Se minua kovasti kiinnostaisi. Kiitos. Kiitos. Chris Davis. Well, briefly, uh, director... Ja lyhyesti johtaja alustuksessa sanottiin tämän selväksi, että keskus haluaa olla mukana auttamassa komissiota laatimaan painopisteitä ja agendoja. En ole oikein vakuuttunut koskaan ollut, että komissio kallista korvansa ihan riittävästi keskuksen suuntaan. Tämä liittyy vaikutusten arviointeihin ja moniin muihin kysymyksiin kuulemisissakin. Minkälaisena pidätte suhdetta? Missä määrin ajattelette teillä olevan vaikutusta, kun ajatellaan, miten paljon voimavaroja sille on myönnetty? Toiseksi, kun katsotaan, miten komissio on viiden vuoden aikana tehnyt työtä. Minä olen kolme kautta täällä. Lainsäädäntö valtaa meidät aina ensimmäisellä kaudella. Viime kaudella, kuten puheenjohtaja on korostanut, niin tämä on kaikkein eniten uurastava valiokunta, niin komissio on aika vaitonainen. Ehkä jotkut tietyt peruskysymys on hoidettu, vesi, ilma, enemmänkin on uudelleen laatimisesta kyse. Mutta miten pitäisi lähestyä tätä Tarvitaanko enemmän vielä primerilainsäädäntöä, vaan pitäisi keskittyä, kuten Jan totesi, täytäntöönpanoon, sen takaamisen, että kaikki kunnolla myös täytäntöönpannaan, tai vapaaehtoisia sopimuksia. Ikävä kyllä, ne eivät ole osoittautunut kovin vaikutukselliseksi aikaisemmin. Kiitos paljon Chris Davis. Muita koordinaattoreita ei puhelistalla ole, joten päättäisin ensimmäisen kierroksen tähän Teillä on vastauspuheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you uh, for the questions and, uh... Kiitos kysymyksistä ja kommenteista ja myös suosituksista. Käyn nämä lävitse. Ensinnäkin vastaisin edustaja Gerbrandille budjetista. Olemme tehneet ennusteita sen suhteen, mitä voimme tehdä tämän kiinteän budjetin pohjalta – Käytännössä inflaatio huomioiden budjettimme kutistuu noin 10 prosentilla. Täytyy ottaa huomioon myös henkilöstörajoitteet. Henkilöstökaaviossa määritellään, miten toimielimet Brysselissä tekevät yhteistyötä. Näiden kahden seikan yhteisvaikutuksesta meidän on tehtävä merkittäviä henkilöstöleikkauksia. Vaikuttaako tämä sitten siihen, mitä me voimme tehdä? Kyllä. Onko sillä vaikutusta siihen, miten työmme hoidamme? Kyllä. Miten olemme yrittäneet hoitaa tämän asian? Sanoisin, että oikeastaan kahdellakin tavalla. Vaikkakaan emme ole aivan eksplisiittisesti tässä asiakirjassa listanneet sitä, mistä on leikattu tai mitä on tehty tekemättä, niin on tehty aivan eksplisiittisiä valintoja myös tässä asiakirjassa. Me jätämme huomioimatta tiettyjä seikkoja ja pitäydymme tiukemmin ydintoiminnoissamme. Yritämme myös toimia älykkäämmin, äly, fiksummin niin, että olemme mukana eri tavalla verkostoissa. Voin antaa tästä yhden esimerkin. Meillä on ollut aktiivinen rooli pan-eurooppalaisessa UNEPS Region for Europe-verkostossa UNECssä niin ikään ja olemme mukana lukuisissa globaaleissa prosesseissa. Toimimme näissä verkostoissa resurssitehokkaammin niin, että sitoudumme korkealaatuiseen eurooppalaiseen panokseen. Sehän on meidän ydinosaamistamme ja pyydämme myös muita ottamaan huomioon kokemuksemme. Emme toimi pelkästään äh, viestin välittäjänä ja esimerkiksi äh, kouluta muita kapasiteetin rakentamisessa, vaan keskitymme nimenomaan laadukkaisiin mukana olomahdollisuuksiin ja siihen lisäaspektiin, jonka me voimme tuoda tähän prosessiin. Joudumme leik- muokkaamaan tulevina vuosina myös missiobudjettiamme huomattavalla tavalla. Yritämme käyttää modernia teknologiaa paremmin hyödyksi niin, että järjestämme kokouksia, jotka eivät vaadi matkustamista. On lukuisia tapoja, joilla voimme pyrkiä rajoittamaan budjetin käyttöä, mutta kyllä tämä loppujen lopuksi tarkoittaa myös tiukkojen valintojen tekemistä. Me olemme sitoutuneet seuraamaan sisäisesti asian kehitystä. Tämä on hallintotiimissä seurattavien asioiden listalla jatkuvasti, säännöllisesti. Kaikki valinnat tästä lähtien sen suhteen, täytetäänkö virka, korvataanko henkilö toisella, kaikki tämä tehdään tietoisesti. Ja viisi vuotinen työohjelma on tässä meidän oppaanamme. Mitä voimme tehdä toisin, jotta säästämme resursseja? Tämä ei tietenkään ole se kaikkein mukavin viesti, jonka joudumme välittämään henkilöstölle. Tämä kaikki on myös kovin uutta. Viimeisen 20 vuoden aikana virastossa henkilöstö on lisääntynyt ja myös budjetti on kasvanut jatkuvasti. Olemme saaneet myös valtavasti uutta työsarkaa. Gerbrandin kysymyksessä osa oli myös liittyy siihen, miten hoidamme nämä lisätehtävät tulevina vuosina. Niin kuin tiedätte, Euroopassa on prosessi virastojen uusista tehtävistä ja meillä on myös mekanismi henkilöstön määräämisestä virastoihin silloin, kun kyse on näistä uusista tehtävistä. Me siis teemme yhteistyötä komission kanssa, jotta Meillä on pääsy näihin resursseihin silloin, kun saamme uusia tehtäviä, mutta täytyy olla aivan selvää, että ilman uusia resursseja uusia tehtäviä ei voida lisätä, koska todellakin resurssimme ovat jo nyt tehokkaassa käytössä. Parempaa teknologiaa, viestintää, tästäkin on esitetty muutama kysymys. On useita tapoja parantaa tätä sarkaa. Ensinnäkin ajoitus, aikataulutus. Viimeisen vuoden aikana saimme hyvän esimerkin siitä, miten tiedotuksen ajoitus on auttanut politiikassa, politiikan laatimisessa. Olemme kalibroineet hyvin tiukasti Brysselin toimintojen kanssa sen suhteen, miten viestimme ja missä muodossa. Meillähän on erilaisia kertomuksia, raportteja, enkä kuvittelekaan, että ne olisivat mitään helpolukuisia, aina helpolukuisimpia mahdollisia politiikan tekijöiden näkökulmasta. Olemme sisällyttäneet niihin erilaisia kaavakuvia, infografiikkaa. Ei välttämättä mitään kaiken kattavia taulukoita, vaan esimerkiksi luonnehdintoja siitä, mitä kaikki tämä tarkoittaa sosiaalipolitiikan näkökulmasta, miten nämä asiat liittyvät vaikkapa talouspolitiikkaan, mitkä ovat vaikutukset Terveyskysymyksessä. Eli olemme yrittäneet muotoilla raportit niin, että ne olisivat helpommin lähestyttäviä politiikan näön ja päätö- teon ja, ja päätöksenteon näkökulmasta. Aiemmin lähestymistapa on ollut sirpaloituneempi. Kerroimme kaikesta, mitä olemme tehneet, mutta nyt voimme olla yhteydessä teihin hieman sofistikoidummin, niin että voitte paremmin indikoida sitä, minkälaista tietoa haluaisitte saada. Ja näin voimme sitten sopeuttaa tilannetta tämän mukaisesti. Virastossa parlamentin vieraita saimme ottaa vastaan viime syksynä. Me totta kai kutsumme teidät uudelleenkin vierailulle ja toivomme, että ympäristövaliokunnan jäseniä saamme tavata Kööpenhaminassa käytämme asiantuntijoita hyväksi ja totta kai itsekin olen valmis tulemaan Brysseliin aina kun kyse on toimielinten välistä yhteistyöstä, niin mielellämme tänne tulemme ja aivan erityisesti tulemme mielellämme ympäristövaliokuntaan. No sitten suhteet pääosastojen kanssa. Ää, äh, täytyy muistaa koko komissio. Meillähän on toiminta ohjelma, joka ei ole pelkästään ympäristö- ja ilmastopääosastojen ohjelma, vaan tämä on kaikki toimielimet kattava toimintaohjelma. Totta kai meillä on yhteistyötä myös noin tusinan muidenkin pääsystöjen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa Brysselissä. Kun ajatellaan ydintoimintoja, niin kulutus- ja tuotantojärjestelmät ovat kestämättömiä. Tämä on kiistämätöntä, emmekä toimi planeettamme resurssien kestävän käytön pohjalta. Eli tätä pyrimme parantamaan luonnollisesti. Muotoilemme seikkoja, asioita esimerkiksi energiakysymyksissä, maataloudessa, ruokakysymyksissä tämän mukaisesti ja uskomme, että voimme antaa oman panoksemme Brysselissä käytävään keskusteluun. No sitten keskittyminen täytäntöönpanoon ja kysymys eurooppalaisista tarkastuksista. Tässä haluaisin olla hyvin varovainen. Viraston toimivaltuudet ovat sellaisia, että me emme ole mukana tarkastuksessa. Ajonet kumppanimme totta kai täytyy muistaa, meillä on luottamukseen perustuva verkosto, vaihdamme tietoa, myös tieto on avoimesti saatavilla verkoston sisällä. Jos nyt ryhtyisimme käyttämään tätä prosessia niin, että sitten meistä tulisikin osa jonkinlaista tarkastus virastoa, niin sehän muuttaisi oleellisesti sitä roolia, joka meillä on. Toistaiseksi emme missään muotoa puolla tällaista lähestymistapaa. Voidaanko sitten tietoja käyttää tämän tyyppisessä toiminnassa muiden toimijoiden taholta? Varmaankin näin voitaisiin toimia. Me olemme tällä kaudella enemmän kuin aiemmin mukana politiikan arviointityössä ja tätähän myös muut toimijat voivat käyttää hyödykseen. No sitten resurssitehokkuudesta. Olemme tehneet indikaattoreiden ja tavoitteiden suhteen työtä, teemme läheistä yhteistyötä Eurostatin, OECDn kanssa Olemme myös yhteyksissä Euroopan investointipankkiin näistä kysymyksistä ja miten he investoivat resurssitehokkaisiin prosesseihin. Voidaanko sitten indikaattorin kehitysprosessia nopeuttaa? Toivoisin, että voisin optimistisesti todeta kyllä. Tämähän on meille prioriteetti. 2014 tämä on prioriteetti myös kun ajatellaan tätä vihreitä viikkoa ja komission tekemää työtä asian tiimoilta. Me haluamme tukea komission tekemää työtä tässä aiheessa. Samanaikaisesti, jos haluamme saada aikaiseksi perusteltuja indikaattoreita ja tietoa, jotka vievät asiaa eteenpäin, niin kontaktit sidosryhmiimme osoittavat, että tämän työstämisen moninaisuus toisaalta ja toisaalta se, että ei altistu hyvin perustavanlaatuiselle kritiikille sen suhteen, mitä teemme. Kaikki tämä johtaa siihen, että joudumme käyttämään asian hieman enemmän aikaa. Mutta korostaisin sitä, että meillä on raportteja ja indikaattoreita, jotka, jotka viittaavat resurssitehokkuuteen ja resurssien käyttöön. Eli kyllä tässä työsarkaa riittää. Sitten Ludo Holsbeckin kommentteihin liittyen toteaisin, että budjetti ja tiettyjen toimintojen leikkaaminen ovat pitkälti äh, sitä, mitä tässä 78 äh, toimintaohjelmassa todetaan, seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa todetaan. No sitten tiedekomiteasta toteaisin, että kenties tilanne on aivan päinvastainen kuin se vaikutelma, joka teille on syntynyt. Mehän olemme juuri intensiivisen prosessin saaneet päätökseen tiedekomitean kanssa. Olemme järjestäneet workshoppeja ja kaksi kokousta heidän kanssaan, jossa olemme työstäneet viisivuotisen työohjelman heille. Sanoisin, että olemme siirtyneet ad hoc vaiheesta eteenpäin. Heilläkin on nyt viiden vuoden työohjelma, joka on pitkälti linjassa meidän työohjelmamme kanssa monimutkaiset aiheet, joita me käsittelemme, ovat sidoksissa myös heidän tekemänsä työn kanssa. Sitten Ionet, olemme juuri tehneet väliarvion ja olemme olleet yhteyksissä kansallisiin yhteyspisteisiin ja olemme halunneet, että siellä tehostetaan toiminta. Tiedän, että tässä työtä vielä riittää, mutta tämä on pitkälti osa sitä työtä, jota olemme itsellemme määritelleet vuodelle 2014. Ja tämä johtaa siihen, että tehokkuus lisääntyy. Resursseja käytetään tehokkaammin. Tässä täytyy oikeastaan toimia kaksisuuntaisesti. Ionet ei voi olla vain sellainen verkosto, joka tarjoaa meille tietoa. Muuttoin tämä on vain tällainen tiedon tuottamis prosessi. Me haluamme tehdä työtä hieman toisella tavalla. 2015 tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden uudelleen tarkastelun myötä. Näin voimme tehdä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä ja me tiedämme, että verkosto, jossa EONET on osana, on tässä tärkeässä roolissa. No sitten Seberin kysymykseen. hieman provokaatiota tässä kysymyksessä havaitsin. Eli missä näette oman lisäarvonne, kun ajatellaan sitä laajempaa prosessia ja ydintoimijoiden toiminta, esimerkiksi talous ja vihreä kasvu ja niin edelleen. Oikeastaan tässä voitaisiin nähdä kolme lähestymistapaa. Ensinnäkin täytyy pitää kiinni mandaatistamme, joka on asetuksessa säädetty. Se asetus on selkeä. Me teemme työtä niiden asioiden parissa, jotka liittyvät energian, ympäristöön ja kestävyyteen. Näitä me työstämme. Pitäydymme myös yhteisön lainsäädännössä. Täytyy muistaa asetukset ja direktiivit, jotka vaativat seurantaa, raportointia, eli pidämme tiukasti mielessämme myös tämän. Niin kuin mainitsin, teemme yhteistyötä myös OECDn, e- e- Eurostatin ja myös muiden tahojen kanssa. Tämä on oikeastaan ensimmäinen yhteytemme laajempaan tietopohjaan. Mutta sen lisäksi, miten Eurooppa lähestyy ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ja määristelmän mukaisestikin liittyy laajempiin aihealueisiin. Me tuemme komissiota äh, siinä, miten lähestymme ohjausjaksokysymyksiä. Tässä olemme hyvin lähellä teidän kannanottojanne. Teemme yhteistyötä komission ja sen Baroson huippuasiantuntijoihin, tiedemiehiin. Me olemme hyvin lähellä keskiössä käytävää keskustelua, mutta pitäydymme kuitenkin omassa mandaatissamme. Meillä on systeeminen agenda ja se on minusta hyvin pitkälti myös yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja taloudellinen agenda. Kyse on talousjärjestelmistä, tuotantojärjestelmissä, eli tässä siirrytään yhä lähemmäksi tätä agendaa, mutta totta kai huomioiden meidän erityispiirteemme. Miten sitten otamme huomioon teknologisen innovoinnin? Me työohjelmassamme totta kai perehdymme innovaationopeuteen, nopeuteen, vauhtiin, katsomme myös globaalia kontekstia missä kaikki tämä tapahtuu. Nämä ovat keskeisiä osa-alueita. Tämä on myös osa sitä työtä, jota me teemme tiedekomiteassa, tieteellisessä komiteassa, ja tästä saadaan myös panosta analyysin laadintatyöhön muun muassa. Sitten äh, lääkkeet, vesi ja yhteydet terveyteen. Oikeastaan on kaksi tapaa jolla asia voidaan huomioida. Ensinnäkin se työ, jota teemme terveyden ja ympäristön parissa, joka on ikään kuin laajempi foorumi työstää tätä asiaa. Tässä viittaisin vielä Holsbeckin kommenteihin. Mehän teemme tätä myös tiedekomitean puitteissa, mutta myös muiden tahojen kanssa. Mukaan luettuna ne virastot, jotka kuuluvat ympäristövaliokunnan alaisuuteen ja Toiseksi mehän seuraamme direktiivin ja asetusten vaatimalla tavalla sitä, että, että todella valvonta toteutuu mandaattimme mukaisesti. Meillä on tietoa, joka nojautuu perussopimuksille. Jos meillä on annettu tehtäväksi seurata äh, tätä, tämän tyyppistä tietoa ja sen äh, uudistumista, niin näin me sitten toimimme. No sitten edustaja Davisin kommentit ja kysymykset. Kuunteleeko komissio virastoa? Mikä on vaikutuksemme? Sanoisin, että oikeastaan tämä riippuu lukuisista seikoista. Ensinnäkin olemme vastuussa tekemämme työn laadusta. Jos emme tarjoa huippulaatuista Äh, ajankohtaista, luotettavaa tietoa, niin vaikutusmahdollisuudet ovat varsin heppoiset. Toiseksi teemme läheistä yhteistyötä komission kanssa ja erityisesti ympäristö- ja ilmastopääosastojen kanssa, jotta voisimme paremmin ymmärtää sen, missä prosessissa olemme yhdessä mukana, jotta saamme tietoa päätöksenteon tueksi. Meillähän on kaupunki-ilman laadusta tehty pilottihanke. Se on hyvä esimerkki. Myös ekosysteemeistä tehtävä työ on hyvä esimerkki. Me teemme työtä ja tuemme ilmastopääosastoa tarjoamalla sille tarpeellista tietoa UNFCCCn tekemän työn pohjalta. Tarvitsemme laadukasta tietoa tukeaksemme näitä prosesseja parhaalla mahdollisella tavalla ja jatkossa meidän on nähtävä myös ne yhteydet, jonka kautta tähän tilanteeseen pääsemme. Yhdeksän vuoden, vuoden aikana olemme olleet lukuisissa yhteyksissä yhteyksissä ilmastopääosastoon, ympäristöpääosastoon ja totta kai yhteyksiä voidaan aina parantaa. Vaikutusmahdollisuutemme ovat olemassa, vaikutusta on, mutta katsoisin tätä sellaisesta näkökulmasta, että meillä on tietty riippumattomuus sen suhteen, miten lähestymme asioita ja toisaalta mitä me teemme. Sen, mitä me teemme, täytyy totta kai liittyä läheisesti siihen agendaan, jota Brysselissä ajetaan. Nähdäkseni olemme tässä aivan oikealla tiellä. Uskoisin, että vaikutusvaltamme on suurempaa kuin mitä monet ihmiset edes ajattelisivatkaan. Sitten oletammeko, että on tulossa paljon uusia säädöksiä, asetuksia. Ensinnäkin viraston tehtävänä ei ole säädösten laadinta, niin kuin tiedätte. Tätä kysymystä ei varmaankaan ensisijaisesti meille kannata osoittaa. Me voimme toki tukea säätelyprosessia lukuisilla tavoilla. Jos katsotaan sitä, mikä on tilanne maaperäkysymyksessä, me emme puutu varsinaiseen prosessiin, mutta korostamme sitä uutta, uutta työtä, jota voidaan tehdä maaperäkysymysten tiimoilta, aluesuunnittelun ekosysteemi eh, ja ilmastosopeutumisen näkökulmasta. Ja tämä tukityö voi toki sitten auttaa myös eh, säätelytyötä omalta osaltaan, mutta me emme tällaista hanketta millään tavalla pyri viemään eteenpäin, vaan olemme vain tuki, eh, tukiroolissa tarjoamassa oman panoksemme. Systeeminen agendamme käsittääkseni välittää sellaisia viestejä, jotka ovat johdonmukaisuuden säätelemiä. Ja korostamme sellaisia säätelytarpeita, jotka kenties ottavat huomioon systeemiset haasteet. Me haluamme tukea niitä, jotka näkevät, mitkä ovat mahdollisuudet säätelyagendan näkökulmasta. Oikeastaan tässä vastaukseni toistaiseksi. Kiitos oikein paljon. Dobranix, meillä on nyt ongelma, kuten niin usein aikatauluongelma. Puhujia on paljon. Brody, Makovic ja Chusa Bas Eichhout ja kollega Lucheva ovat vielä puhelistalla ja olemme jo vartin ylittäneet puhe kokousaikaa tähän kohtaan. Jos kaikki todella esittäisivät vain kysymyksen, eivät alustusta, niin voimme selvitä tästä ja sitten kaikilla kollegoilla on mahdollisuus lyhyesti esittää kysymys. Kävisikö tämä? Ensin minuutiksi. Franco. monsieur le président, monsieur. No yritetään. Johtaja vastasitte ensimmäiseen kysymykseen jo syvällisempään seuranta, en palaa siihen. Olen iloinen, että työohjelmassa ne viideksi vuodeksi on tämä ja tylykkyä tykö. Mitä tulee luonnon monimuotoisuuteen, Euroopan unioni haluaa luoda yhteyden tieteen ja politiikan välillä, myös eurooppalaisittain, varsinkin kun tarvitaan myös tietoa luonnon monimuotoisuudesta. Maailman kasvassakin tarvitaan tietoa monimuotoisuudesta ja turvallisuudesta. On tärkeää, että EU aktiivisesti osallistuu hallitusten väliseen tieteelliseen foorumiin, joka käsittelee aluemuotoisuutta ja ekosysteemiä. Miten ympäristökeskus tekee yhteistyötä tämän tieteellisen foorumin kanssa? Kiitos. Esimerkillistä. tämän esimerkki kaikille Vittoria Prodi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos viittauksesta Kopernikukseen. Ja niin, kiitos teidän viittauksestanne Kopernikukseen ja maaperään. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan ilmoitusmuutoksen sopeutumista se täytyy edetä nopeasti, koska se on niin vakava ongelma. Toinen ongelma, joka liittyy kestävyyteen. En usko, että pikkusen vihreää maalia riittää, vaan meidän täytyy muuttaa ihan sivilisaatioita niin, että huomioidaan myös aineettomat hyödykkeet, ei pelkästään aineelliset kulutushyödykkeet. Se perustuu ihmisarvoon ja yhteiseen hyvään. Teidän velvollisuuteen mielestäni on antaa sitten merkkejä siitä, että näitä pitää tuottaa. Kiitos. Thank you, Vittorio. Kiitos. Seuraavana kollega Kukovic. Hvala lipa, predsidnik. E, in e, hvala lipa. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitos myös johtajalle tästä erittäin kattavasta raportoinnista. Okay. I will wait. Odotan hetken. Twenty. Ah, sorry. Eh, hvala lipa, eh, Kiitos jälleen kerran, puheenjohtaja. Kiitos ympäristökeskuksen johtajalle erittäin kattavasta alustuksesta ja visioista myös. Minulla on ihan yksinkertainen kommentti ja kysymys, joka kuitenkin aiheuttaa minulle paljon huolta. Se liittyy terveyteen. Tuen monia niitä seikkoja, joita te nyt valotitte, painotitte erikseen, ja halusin kysyä, onko teillä jotain vaikutusten arviointia siitä, miten tällä kaikella on vaikutusta taloudelliseen kilpailukykyyn. Me puhumme nyt viisioista vuoteen 2050. Onko teillä mitään arvioita siitä, miten saadaan riittävästi tuotettua terveellistä ruokaa kaikille maailman kansalaisille? Kiitos. Kiitos. Kollega Susa. Hvala lijepa gospodinu Brojningsu. Kiitoksia kovasti, herra johtaja. Tämä oli erittäin hyvä alustus, joka kuvaili paljon teidän ponnistelujanne. Mutta minä menisin tästä yleiseltä tasolta vähän yksityiskohtaisemmalle tasolle. Miten tätä kuvailemaan tietoa voi käyttää sitten käytännössä? Minä ajattelen ennen kaikkea meriä. Välimerta, Adrianmerta, Mustaa merta. Kaikki rannikkovaltiot, kun eivät ole EUn jäsenvaltio, eivät välttämättä EU-säännöstöäkään täytäntöönpaneen. Miten te ja ei ole net, kun totesit, että se perustuu luottamukseen alustana, te ette voi täytäntöpanna sinällään mitään lainsäädäntöä, niin miten voitte taita todella sen, että kaikkia politiikkaa noudatetaan? Thank you. Um... Kiitos Basaihalt. Kiitos. Minulla on yksi yleisempi kysymys vain. Kovasti kunnioitan ympäristökeskusta ja sen työtä, jos katsotaan viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kaikkein hankalimpia poliittisella tasolla käytäviä keskusteluita täällä Brysselissä, niin aina oli kyse enemmän politiikan välineistä – kun puhutaan esimerkiksi siitä, halutaanko vuoden 2020 jälkeen yksi tai kolme tavoitetta, maankäytön muutos, päästökauppa, niin edelleen. Kaikki liittyy politiikan välineisiin. Sanoitte, että nyt ollaan missä tässä tilanteessa, vaikka haluamme tulevaisuudessa käyttää resursseja tehokkaasti. Niin Suurin kysymys ei olekaan tässä nyt ne indikaattorit, joita meillä on pohjaksi, vaan mitä politiikan välineitä voidaan käyttää, jotta päästään eteenpäin. Ja kysymykseni onkin, mitä ympäristökeskus tekee tässä erityisesti, että saisimme vähän apua. Kiitos. Kiitos, kollega Lubutseva. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset alustuksesta, joka on todella arvokas. Olen myös saanut tutustua tähän työohjelmaan. Ja on sanottava, että ympäristön alalla ennaltaehkäisevä työ on niin erityisen tärkeää. Riskien välttäminen ennakolta on paljon parempi lähestymistapa kuin se, että toimitaan jälkikäteen. Mielestäni tarvitsemme uudenlaisia menetelmiä vaikutusten arviointia, riskien arviointia varten – Näitä menetelmiä tarvitaan, että voidaan suojata ympäristöämme. Kysymykseni kuuluu tässä yhteydessä seuraavalla tapaa. Onko teillä riittävästi budjetteja ja muita resursseja, jotta voitte toteuttaa näitä tehtäviä, jotka olisivat niin tärkeitä myös jäsenvaltioiden kannalta, jotta riskeihin ja haasteisiin voitaisiin reagoida ennalta. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä johtaja. Esittäisin yleisemmän kysymyksen, kuten Baskin esitti. Euroopan ympäristökeskus on antanut hyvän raportin, noin vuosi sitten se saatiin siinä, oli, joka liittyy ennalta varautumisen periaatteeseen innovointiin. Haluaisin tietää, miten keskus aikoo käyttää näitä hyviä äh, johtopäätöksiä siinä, miten ennalta periaatetta noudatettaisiin, kun sitä käytetään yhä vähemmän. Kiitos paljon. Näin pääsimme kysyjä listan loppuun. Hans Bernings, teillä on puheenvuoro. Ihan lyhyesti pyydän. Yritän vastata yhtä lyhyesti kuin kysyttiin. Edustaja Franco. Missä hän istuukaan? Ai, anteeksi. Voin vain sanoa, että biodiversiteetti ja ekosysteemianalyysit ja tilinpito, kaikki tämä työ luonnonresurssien osalta tulee Euroopan tietojärjestelmään ja teemme läheistä yhteistyötä niiden globaalien foorumeiden kanssa, joita on nyt olemassa UNEPin kanssa – tapasin eilen. Pohdimme sitä, miten voimme osallistua tai vaikuttaa YK-työhön tässä ja teemme yhteistyötä tässä, onko se sitten tieteellisempää tai enemmän menetelmiin liittyvää New Yorkista lähtöisin olevaa prosessia, tai sitten, että annetaan, kerätään tietoa, tämä liittyy UNEPin työhön, jota johdetaan Nairobin taholta. Me olemme hyvin sitoutuneita tuohon työhön ja jatkamme tuota työtä edelleen. Edustaja Prodi, anteeksi, että myöstyin vähän tässä käännöksen kanssa. Kopernikus ja maaperä. Voin vain sanoa, että todella tässä ei ole kyse ainoastaan maaperästä – vaan on ajateltava, mitä mahdollisuuksia Kopernikus antaa, jotta voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen. Kun puhutaan kestävyydestä, ettei tässä vain jotain maalata vihreäksi, niin oli ihan samaa mieltä, että tämä siirtymä ajatus, joka on viiden vuoden työohjelmassa, liittyy hyvin tuollaiseen kommenttiin. Jos puhutaan yhteiskunnan muutoksista, niin kyllä – mukaan tulee kulttuuriset kysymykset, inhimilliset voimavarat ja niin edelleen. Eli kyllä me olemme kiinnittäneet jo huomiomme tähän ja pyrimme nyt muiden kanssa luomaan prosesseja, jossa voidaan tarjota tietoa ja sellaisia arvioita, jotka tukevat tällaisen työn tekemistä. Meidän on ajateltava sitä, että olemme aiemmin selvinneet melko hyvin tietystä tehtävistä, mutta tällä vuosisadalla pyrimme tekemään parhaamme, mutta meidän on nähtävä työn rajat selkeästi ja tämä muuttaa poliittista toimintaa selkeästi ja me haluamme antaa riittävää tietoa tämän työn pohjaksi. Sitten edustaja Kukovic. Terveydestä. Me teemme edelleen terveyteen liittyvää työtä ja kehittelemme integroidumpia vaikutusten arviointia. Miten tämä sitten sopii vihreän talouden ja kilpailukyvyn agendaan, niin keskitymme useisiin seikkoihin. Ensinnäkin olemme jo yhteydessä tuohon ohjausjakso ajatuksen. Tällainen integroitu lähestymistapa on erittäin hyvä mielestämme. Teemme yhteistyötä myös muiden kanssa – siinä, että tarjoamme tietopohjaa, jotta voidaan ajaa todella aidosti vihreää taloutta. Mikä on sitten globaali haaste tässä? No, kilpailukyky tulevaisuudessa tulee varmasti perustumaan siihen, että otetaan vähähiilisen talouden haasteet, luonnonresurssien rajallisuus tosissaan huomioon, koska lopulta me olemme siirtymässä tässä vaiheessa tuollaisten rajojen suuntaan. Eli jos ajatellaan ekoinnovoivaa taloutta Euroopassa, niin se olisi tässä oikea ratkaisu. Me voisimme olla globaalia johtajia tällä saralla. Meidän työmme liittyy siihen, että katsotaan, miten vihreän talouden vihreät osiot voivat olla mukana tukemassa kilpailukykyisempää järjestelmää. Meidän on pidettävä kiinni mandaatistamme. Meillä ei ole Eurostatin tai muiden tapaisia resursseja enempi makrotaloudellisten kysymysten pohtimiseen. Taloudelliset välineet ovat myös työn kohteena. Vihreät verot esimerkiksi, ympäristöverot ja tukijärjestelmät. Joten tämä on varmasti osana noita talouden välineitä, että katsotaan kilpailukykyistä vihreää ta- taloutta, mutta tässä on nöyrästi katsottava myös, missä rajat ovat tässä yhteydessä. Ja sitten edustaja Susa, miten tätä tietoa voidaan käytännössä käyttää? No mielestäni pitkälti tekemämme työ on sellaista, että – me tarjoamme tietoa, jotta nähdään, tätä täytäntöönpannaanko yhteisön lainsäädäntöä ja katsotaan sen vaikutusta Euroopan ympäristöön, Euroopan kansalaisiin myös, sanoisin. Tämä on todella hyödyllistä, että voidaan kalibroida poliittista toimintaa ja katsoa, päästäänkö yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Siinä mielessä tämä liittyy pitkälti parlamentin jäsenten työhön, komission työhön ja käytetään työhön ja maatasolla työtä tekevien työhön myös. Sitten kysymyksenne meristä. Pidin kovasti tästä kysymyksestä, koska olemme juuri osallistuneet puolitoista viikkoa sitten Hope-konferenssiin. Siellä meillä oli raporttimme, jossa puututaan merikysymyksiin juuri, ja nämä kysymykset tulevat siellä esiin. Me arvioimme edelleen merten, valtamerten tilaa Euroopassa. meren yhteistyötä tehdään horisontti 2020, ja siinä on eri sopimukset myös Kaspian meren, Välimeren ja niin edelleen. Envi Itä-Envi-Etelä-yhteistyössä katsotaan myös Välimeren ja Mustameren alueen maiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Me voi vaikuttaa poliittiseen kehitykseen tietenkään näillä alueilla, vaan me luomme vain tällaista tietofoorumia, jota voidaan käyttää politiikan tueksi, mutta meripolitiikka on sinänsä meille hyvin tärkeää. Sitten edustaja Eichhout. No, voin kuvitella, että poliittisista välineistä käytävä keskustelu on ratkaisevan tärkeä aikaisemmassa työssä, Niin tämä olikin teskiössä, eli miten kalibroidaan ja hoidetaan näitä politiikan välineitä. Mielestäni työ, jota tehdään, jossa arvioidaan, missä nyt mennään. Usein siinä viitataan välineisiin ja siihen, miten välineet ovat toimineet ympäristöverojen osalta esimerkiksi viitataan siihen. Samoin tukipolitiikan osalta tehtävässä työssä. Me lähdemme uudestaan arvioimaan politiikkaa komission kanssa. Tämä on ihan tietoinen valinta nyt. Me pidämme tätä kolikon toisena puolena. Eli jos keskitytään enemmän politiikan täytäntöönpanoon, politiikan arvioiminen on silloin palapelin tärkeä osa. Ja kun arvioidaan politiikkaa, niin silloin joudutaan väistämättä pohtimaan poliittisia välineitä, niiden käyttöä ja vaikutusta. Varmasti voimme siis tukea tässäkin työssä teitä. Todella pidin kysymyksestänne, joka liittyy siihen, esitämmekö indikaattoreita vai tarvitaanko enemmän. Varmasti tarvitaan enemmän. Olen siitä vakuuttunut aina kun meitä pidetään tällaisena tahona, josta tarjotaan tietoa, niin me olemme osaamiskeskus, tätä haluamme painottaa. Meidän on voitava käyttää tätä tietoa, analysoida ja antaa sen pohjalta tietoa, ei siis loputonta tietovirta ainoastaan tarjoilla. Tämä on meille hyvin tärkeää. Ja sitten viimeiset kaksi kysymystä Ystävä Lupceva, anteeksi jos annan aivan väärin nimenne. ennakoiva lähestymistapa ajatellen riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tämä taisi olla viimeisessä kysymyksessä aiheena myös, jos oikein muistan. Sanoisin, että tämä on ihan perusperiaate eu politiikassa Lissabonin sopimuksen mukaan, eikö niin? Me näemme työmme nyt ja tulevaisuudessa niin, että meidän on ymmärrettävä, mitä epävarmuuksia on ja miten se vaikuttaa politiikkaan tulevaisuudessa. Tarvitaanko uusia menetelmiä? Kyllä. Onko meillä tarvittavat resurssit? Me teemme tiedekomitean kanssa paljon työtä, muiden tietoyhteisöjen kanssa myös, yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Teemme myös tässä yhteistyötä, koska siellä on paljon enemmän mallintamismahdollisuuksia. Me emme mallintamiseen yleensä tällä tavalla puutu, mutta tärkeää tämä meille on. Ja viimeinen kysymys. Edustaja Pananatov, eikö niin? Sanoisin, että varovaisuus tai varautumme, ennaltavarautumisperiaate on hyvin tärkeä eurooppalaisessa politiikassa ja me olemme suunnittelemassa konferenssia Brysselissä ja siellä me osallistumme tähän ja me katsomme tällaista asioita, joita on opittu myöhään. Ei katsota välttämättä menneisyyteen, vaan katsotaan mitä on tehty ja katsotaan mitä tämä tarkoittaa, kun ajatellaan miten epävarmaa kaikki on, kun katsotaan pidemmälle vuoteen 2020, 2030, 2050. Tämä on varmasti työmme keskiössä. Kiitos. Kiitos oikein paljon myös siitä, että niin perinpohjaisesti vastasitte kysymyksiin. Keskustelun tarvetta oli selvästi paljon. Onnea matkaan tässä täytäntöönpanossa tämän työohjelman osalta. Toivon hyvää yhteistyötä edelleen ympäristövaliokunnan kanssa. Tuleva valiokunta varmasti pitää sitä myös tärkeänä. Meillä on mandaatti kulumassa kohti loppua. Kiitos oikein paljon viime kuukausien aikana tekemästänne työstä. Hyvä. Sitten seuraava esitys kohta. und zwar das Thema Novel Foods. Uuselintarvikkeet. Esittelijä James Nicholson saa nyt ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja Nicholson. Uh, thank you very much indeed, Chairman. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kaikki muistan, että viime vuoden 18. joulukuuta komissio esitteli pitkään odotetun uusi elintarvikeasetusehdotuksen ja enemmistövaliokunnassa tietäneen aikaisemmista pyrkimyksistä tarkistaa uusi elintarvikemääräyksiä 2011 maaliskuussa muun muassa, kun parlamentti ja neuvosto eivät päässeet yhteisymmärrykseen sovittelussa. Tuolloin kaikki tietänevät myös, että komission erottanut kloonauksen uusien tarvikkeista ja nyt on oma kloonauspaketti. Sekin esiteltiin viime joulukuussa. Komission uusi ehdotus huomioi paljon parlamentin tekemän työn. Tämä on oikeastaan siihen, mihin neuvosto jäivät 2011 ja esittelee varjoisesti, että tekee silloin erittäin hyvää työtä. Uusien tarvikkeen ehdotuksen tärkein sisältö liittyy siihen, että nykyinen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä korvataan eurooppalaisella keskitetyllä lupamenettelyllä niin, että se olisi yksinkertaisempi. Ajatellaan perintarvikkeita, jotka ovat elin, perinteisiä, tai jos on turvallisia elintarvikkeita tullut kolmansista maista, halutaan myös saada aikaan unionin luettelo luvan saaneista uuselintarvikkeista. Nykyisemmäräyksiä päivitetään uuselintarvikkeiden osalta niin, että huomioidaan viimeisin tieteellinen tieto ja kehitys. Nyt EU-ssa turvaudutaan menettelyyn, joka sopii riskiarviointiin. Usein tätä pidetään kuitenkin myös esteenä innovoinnille. Eli tarkoitus toivottavasti neuvoston kanssa saadaan aikaan asetus, joka ei pelkästään sovi tähän tarkoitukseen, vaan tukisi myös innovointia alalla. Se on nyt valmis kehittymään. Kuten totesin, uskon, että moni iso asia kyllä hoitui jo viime kerralla 2011. Kuitenkin ei se tarkoita, että nyt voidaan lähteä kotiin nyt voidaan vielä viilata tätä ehdotusta niin, ettei yhtäkään kiveä jätetä kääntämättä. Sitten aikataulu ehdotuksessa. Se jää vaalien jälkeen, mutta voin suurin piirtein kertoa, mitä itse toivoisin saavutettavan. Nyt tämä on ensimmäinen keskustelu. Mitä sitten sanovat minun valitsijani, tuleeko valituksin, niin ehkä sitten kesä-heinäkuussa voisin laatia mietinnön, heinäkuussa se käännetään. Syyskuussa keskustellaan valiokunnassa, julkinen kuuleminen on syyskuun puolessa välissä, määräaika tarkiton jättämisellä on syyskuun lopulla, äänestys lokakuussa valiokunnassa toivottavasti sitten ensimmäinen käsittely hoidetaan sopimuksella, jos ollaan näin toiveikkaita. Mutta se on ainakin nyt tavoitteena tässä viime kädessä. Komission vaikutusten arviointi saatiin päätökseen 2008. Varosyttelijät tukivat sitä ja koordinaattorit halusivat, että parlamentin yksikkökin tekisi vaikutusten arvioinnin niin, että katsotaan mitä uutta on tullut vastaan, ettei se jäisi huomiotta, kun ajatellaan, että vaikutusten arviointi tehtiin 2008. Ymmärtääkseni koordinaattoritkin tämän hyväksyvät. Kiitos muuten siitä. Se oli ihan kiva. Toivottavasti tällä saatetaan päätökseen myös sitten vaalitauolla. Ehdotuksen pitäisi olla alusta innovoinnille. Mielestäni pitäisi innovoinnilta viedä esteitä, huomioida myös kehitys. Mietintöni keskityt kolmeen näkökohtaan. Ensinnäkin, mitkä ovat tärkeimmät kriteerit, kun arvioidaan uusia tarvikkeita mitä on uutta elintarvikkeessa. Siinä se liittyy 97 päätöksiin. Jäsenvaltiot ovat tähän mennessä omaksuneet käytännöllisen lähestymistavan, kun arvioidaan sitä, mikä on uusi elintarvike. Minä uskon kuitenkin, että tässä on vielä kohentamisen varaa määritelmissä uusi elintarvikkeiksi, niin että saadaan oikeusvarmuutta myös alalla se, että tässä ei enää kulutuspohjaista luokkaa oteta käyttöön, niin se varmasti parantaa tilannetta. Ja sitten mitä tulee siirtovallan, säädösvallan siirtämisen komissiolle, se liittyy tähän ensimmäiseen kohtaan, niin täytyy tarkkaan se huomioida määritelmissä. Jos ajatellaan, mitä vaikutuksia on sitten toissijaisella lainsäädännöllä alaa, niin se täytyy huomioida, etteivät muutokset muuta kuitenkaan uuden asetuksen soveltamisalaa ohi sen, mistä sovittiin parlamentin ja neuvoston kesken aiemmin. Jäsenvaltioiden rooli sitten. Monella jäsenvaltiolla on aika paljon asiantuntemusta tällä alalla, varsinkin siinä, miten on luokiteltu uusia tarvikkeita ja tietoja. Tässä on paljon annettu tukea myös toimijoille ja siksi uskommekin, että Tämä voisi tukea EFSAnkin järjestelmää, kun siirrytään keskitettyyn lupamenettelyyn. Tämä koskee varsinkin sitä, että ala olisi julkisesti mukana tätä kehiteltäessä. Lopuksi toteaisin myös, että voitaisiin sitäkin miettiä, ja totettaisiin luettelo ylätyistä elintarvikkeista, mukaan lukien myös perinteiset elintarvikkeet kolmansista maista niin, että olisi luettelo tarjolla julkisille viranomaisille ja toimijoille. Eli lopuksi meidän täytyy päästä kehityksen pohjalta markkinoille. Varmasti tässä voidaan kasvua ehdotuksen myötä tukea. Olen, odotan mielenkiinnolla muiden näkemyksiä tässä aiheesta. Kiitoksia kovasti. Vielen Dank. Damit beginnen wir jetzt. Kiitos oikein paljon. Lähdemme keskustelemaan kollegoiden kanssa. Edustaja Ajus. Pues muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kuten tässä nyt olen varjoesittelijänä kansanpuolessa, niin palataan vanhaan asiaan. 2010 se hylättiin. Eli palataan kloonattuihinkin elintarvikkeihin. Siitä puhuttiin neuvostossa. Ennen kaikkea kiittäisin herra Nikolsonia tässä juuri pidettyästä kokouksesta. Me puhuimme myös vaikutusten arvioinnista, puhuimme myös kuulemisesta syyskuussa todennäköisesti liittyen tähän lainsäädäntöön, koska se on erittäin tärkeää. Haluaisin kiittää myös komissiota uudesta tekstistä, se on paljon selkeämpi, sopii paljon paremmin yhteisen kannan kanssa, josta sovittiin 2010, siksi uskonkin, että nyt on paljon helpompi päästä eteenpäin. Jos ajatellaan yksi artiklaa, niin voi olla, että siitäkin on huolta ainakin osittain. Yksi artiklassa mainitaan nimittäin se, että markkinoille tulee kloonattuja epäilyjä direktiivin nojalla, joka aikana hyväksytään. No, jos direktiivissä sitten keskustellaan, vielä ei ole edes esittelijöitäkään, niin jos siihen menee enemmän aikaa kuin tähän asetukseen, niin voi olla, että tulee oikeudellisen tyhjön ajanjakso. Se huolestuttaa minua. Mitä tulee määritelmiin sitten uusiksi elintarvikkeiksi, niin esittelijä tähän viittasikin. Sama kuin oli edellisessäkin ehdotuksessa että käytetään tai ei käytetä merkittävässä määrin ennen 15. toukokuuta 1997. Se, että ei ole merkittävässä määrin käytetty, on aika epämääräinen ja sitä voidaan tulkita monellakin tapaa ja ehkä aiheuttaa myös oikeudellisen epävarmuuden ja ongelmiin. Niin ikään lupamenettelyosiossa puhutaan legitiimistä ja tähdellisistä tekijöistä. No, on sekin muotoilu, joka edellyttäisi tarkentamista, mitkä ovat sitten oikeutetut tähdelliset tekijät, tai ehkä se voitaisiin jättää telekonosäädöksen varaan myöhemmin, no jotain semmoista. Haluan, sanoisin kuitenkin, että tässä parlamentissa me suosimme enemmänkin delegoitosäädöksiä kuin täytäntöpanosäädöksiä, koska usein hyväksytään lainsäädäntöä ja sitten komissio kuitenkin muuttaa sitä jopa merkittävälläkin tavalla delegoidun säädöksiin. Eli sitten tulee meille ongelmia. No ei se nyt tähän liity sinällään. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä herra Nikolson totesi myös liittyen hylättyistä elintarvikeista, kun niitä on tuotu kolmasista maista. No, katsotaan, mitä komission ehdotuksessa on, mutta olisi hyvä, että pari seikkaa selvennettäisiin. Se liittyy myös näihin hylättyihin elintarvikkeisiin. Ensinnäkin tilanteisiin tietyillä aloilla. Minä olen saanut puheluita, viestiä, olen antanut haastatteluja liittyen tiettyihin sektoriin. Varmasti on Nikolsen käynyt sama tässä ehdotuksessa. Ainakin tässä on 25 vuotta ollut tilanne. Onko joku hyötyinen uusi elintarvike vai ei, vai voidaan se hylätä jostain muusta syystä, ihan elintarvikesyistä Sitten on kyse yleisistä ajallisesti määrittämättömistä luvista, mutta sitten voidaan yksityisesti määritellä viisi kaksivuotisesta luvasta. Nykyään kun ajatellaan lupamenettelyjä, niin yleensä kun on kyse markkinoille tuomisesta, niin, niin tarvitaan jonkinlaista vertausmahdollisuutta uusimpien lupien kanssa. Ehkä on jonkinlainen luettelo tässä rinnalla sitten asetuksen. En tiedä, Onko komissio sitä mieltä, että olisi mahdollista saada aikaan yksinoikeusajanjakso luville, jos ei ole neljä, viisi, seitsemän artiklan nojalla annetuista ilmoituksista nykyisessä asetuksessa, niin että olisi yksittäinen luettelo niille luville, jotka uuden asetuksen nojalla on annettu, ja ne saisivat viiden vuoden yksin oikeuden silloin, kun on kyse tietosuojastakin. Mielestäni tässä pitäisi sopia siirtymäkauden määräyksestä näitä tapauksia varten. Muutoin olen kyllä komission ehdotuksen puolesta on erittäin tärkeää, että tästä päästään eteenpäin, eikä se koske pelkästään kuluttaja, vaan myös teollisuutta ja teknistä innovointia. Kiitoksia. Gut. Dann für die Liberalen liberaaliryhmän nimissä. Siellä on jo Karin Lepas, pari esittelijää ja sitten Katinka Leotard. Pyydän kuitenkin. Tiedän, että tämä on tärkeä aihe. Pyytäisin kuitenkin, että ajattelette vähän myös aikatauluamme. Muuten tulee ongelmia. Please. Euh, je serai rapide de... Puhun nopeasti, puheenjohtaja. Viisi kohtaa aivan nopeasti. Kansallisten virastojen rooli. Meille tehdyssä ehdotuksessa kansalliset virastot ovat täysin kadonneet. Ne ovat sieltä poissa. Mutta meillähän on esimerkkejä, jotka osoittavat, että kansalliset viranomaiset voivat olla eri kannalla verrattuna EFSAan. Tämä ei kuitenkaan vaaranna EFSAn keskeistä roolia, vaikkakin täytyy valvoa, että tiedonvaihto ja yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa toimii. Eli se täytyy olla tekstissä mukana. Toiseksi ymmärsin, ja me kaikki olemme ymmärtäneet, että kloonaus ei ole mukana tekstissä. Kuitenkin me tiedämme kaikki, että erityislainsäädännön hyväksyminen vaatii aikaa, ja tästä syystä toivon, että siirtymä toimena tekstissä olisi mahdollista kloonata klonattujen eläinten lihan tuomiseksi markkinalle tarvittaisiin erityinen hyväksyntä. Aivan niin kuin esittelijä totesi, täytyy toimia delegoidun säädöksen eikä täytäntöönpanosäädöksin. Neljänneksi riskienhallintatoimet. Komission täytyy ottaa huomioon muita legitiimejä seikkoja, erityisesti ympäristövaikutus, jota mahdollisesti näillä uuselintarvikkeilla on, erityisesti nanoteknologialla. Ja viimeiseksi tietojen luottamuksellisuus. Tarvitaan parempaa tasapainoa teollisuustahojen tiedon, suo, tietosuojan ja toisaalta suuren yleisön kansalaisten suojan välillä – täytyy olla niin, että ympäristövaikutusarvioiden on oltava käytettävissä. Totta kai teollisuuden tietojen on oltava tietosuojan alaisia, mutta silloin kun kyse on ympäristövaikutuksista, niin tämä on julkisen intressin alaista tietoa ja näin ollen tietojen on oltava äh, julkisesti saatavilla. Puhui mahdollisimman nopeasti puheenjohtaja. Kiitos. Seuraavana viimeisenä Katinka Leotard. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin jo kiittää esittelijää kokouksesta, joka jo järjestettiin. Se oli oikein järkevää pitää. Minä olin aikaisemmin uusien tarvikkeiden esittelijä ja silloin ei päästy sovittelusta eteenpäin ja mielelläni vielä mainitsisin, miksi eteenpäin ei päästy. Oikeastaan siinä oli kaksi syytä. Ensinnäkin tuotantoeläinten kloonaaminen. Parlamentti oli suurella enemmistöllä sitä mieltä, että tuotantoeläinten kloonaaminen pitää kieltää ja samantyyppisten ja myös jälkeläisistä tuotettujen tuotteiden osalta. Neuvosto ei halunnut silloin edes merkintä, eli kuluttajille ei annettu edes tietoa, mistä tuote on peräisin. No, tämä on jätetty nyt ulkopuolelle ja nyt keskustelu jatkuu siinä, että tuodaan ehdotuksessa, jossa tuodaan markkinoille elintarvikkeita kloonatuista eläimistä. No, tämä keskustelu siis jatkuu. Toinen syy sille, että sovittelu ei saatu myönteiseen päätöksen, oli kaikkein tärkein kysymys kaikkien poliittisten ryhmien mielestä delegoidut säädökset. Komissio ehdotti, että hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden lista voitaisiin päivittää päättää täytäntöpanosäädösten pohjalta. Parlamentti oli sitä mieltä, että tämä luettelo oli uusi elintarvikkelainsäädännön keskeisin seikka ja siksi me halusimme pitää delegoidusta säädöksistä kiinni. Kaikki tuntevat tämän tapauksen. Tämä on oikeastaan horisontaalinen kysymys täällä parlamentissa ja usean mietinnön yhteydessä ehdotetaan täytäntöpanosäädöksiä, kun parlamentti haluaa delegoituja säädöksiä. Eniten ällistyttää uudessa ehdotuksessa se, mitä komissio nyt uusien tarvikkeiden osalta tekee. Eli ei oteta ollenkaan huomioon tätä parlamentin kantaa, koska 7, 8 ja 11 kohdissa puhutaan jälleen täytäntöönpanosäädöksistä. En voi ymmärtää tällaista komission kantaa, kun komissio olisi voinut ymmärtää, että ajateltaisiin, miten nopeasti voitaisiin edetä uuselintarvikkeiden osalta, koska oikeastaan kaikista muista kysymyksistä oltiin neuvoston kanssa samaa mieltä. Olisi ollut siis ihan kätevää, jos nyt olisi tehty sellainen ehdotus, jossa olisi ollut kaikki ne osiot mukana, josta neuvoston kanssa parlamentti pääsi sopuun, ja sitten se kohta, jossa oli ongelma, täytäntöpanosäädökset ja delegoidut säädökset mutta Tässä olisi ehkä voitu vähän ajatella myös parlamentin kantaa, mutta näin ei käynyt. Nyt näyttää siltä, että komissio todella jääräpäisesti pitää tästä ensikannasta kiinni. Nyt voi käydä nimittäin niin, että pari-kolme vuotta jälleen keskustellaan ja lopulta lähdetään keskustelemaan kaikenlaisista kysymyksistä, mutta sellaisistakin, joista oikeastaan oltiin jo samaa mieltä, miten määritellään uuselintarvikkeet, nanoelintarvikkeet ja niin edelleen. Tuo on mielestäni ikävää. Lisäksi on muutettu tuota ajatusta perinteisistä elintarvikkeista kolmansista maista. Tässäkin neuvosto ja parlamentti oikeastaan jo pääsivät sopuun, joten mielestäni komission tuoreessa ehdotuksessa hyväksyntä menetelmää voitaisiin vielä parantaa. Eli pahoittelen sitä, että komissio ei ole pysynyt lähempänä sitä tulosta, joka sovittelussa saatiin aikaiseksi. Toivon, että täytäntöönpano säädös, delegoidus säädös kysymyksessä päästään eteenpäin, mutta tässä on vielä kiistaa, kun ajatellaan parlamentin kautta ja komission ehdotusta. Kiitos, François Grostet. Euh, merci, de traduction. Kiitos. En kuullut tulkkausta, joten en kuullut omaa nimeäni. Kiitos puheenjohtaja. Me keskustelemme nyt erityisen tärkeästä aiheesta. Toisaalta kyse on innovoinnista ja siitä, että mahdollistetaan innovaatiotoiminta myös elintarvikealalla ja toisaalta täytyy suojata kuluttajaa ja rauhoitella häntä, jos huolenaiheita syntyy. Kysymys jo nousi esille Corinne Lepagin puheenvuorossa, mutta haluaisin palata tähän vielä nimittäin suhde kansallisiin virastoihin. Vaikkakin on hyvä, että tässä on keskitetty menettely, mutta täytyy kuitenkin olla yhteyksiä kansallisiin virastoihin. Haluaisin tietää, onko minkäänlaisia muutoksen haku, muutosmahdollisuuksia kansallisista virastoista, jos näkemyseroja syntyy tiettyjen uuselintarvikkeiden suhteen. Vaikkakin on tällainen keskitetty menettely, niin voiko jäsenvaltio sitten tilapäisesti arvion pohjalta tai uusien tietojen pohjalta keskeyttää markkinoille tuonnin kaupan pitämisen uuselintarvikkeen osalta, jos virasto katsoo, että siinä voi olla vaaroja kuluttajan näkökulmasta. Pitää paikkansa, että on tiettyjä kysymyksiä, jotka tässä nousevat esille. Uuselintarvikkeisiin liittyen esimerkiksi tiet tiettyihin ainesosiin liittyen, joita käytetään kolmansissa maissa, esimerkiksi lääketieteessä Kiinassa, ja jotka voivat mahdollisesti joutua EUn alueelle, koska ne saisivat hyödykseen tämän uuselintarvikkeen statuksen. Nämä kysymykset ovat sellaisia, joihin on voitava vastata. Kiitos. Kiitos paljon. Komissio saa puheenvuoron. Budjetti, olkaa hyvä. A, anteeksi, että hän sen nimenne näin käväärin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. My... Kiitoksia, puheenjohtaja. Brutsi nimeni laustaa, mutta kyllä minä tunnistin sen. Haluaisin esittää pahoittelun johtajan joutuminen toisen kokoukseen. Tästä sitten kerrottiin. Vastaan ihan mieluusti näihin hyviin kommentteihin, joita täällä tuli esille. Totta kai ehdotuksemme tavoitteena on tarjota alusta Euroopassa innovoinnille, varsinkin pk-yrityksille, jotka ovat tärkeässä asemassa elintarvikealalla. Mutta totta kai täytyy tukea innovointia pelkästään hilla millä hyvänsä. Ja tässä halutaan tätä tilannetta parantaa. Tässä halutaan virtaviivaistaa menettelyjä. Lupamenettelyssä siis se on näin nopeampi hyväksyntämenettelyjä ja jäsenvaltiot kyllä ovat mukana ensinnäkin siitä syystä, että kaikki saisivat tiedon jo mahdollisestakin hakemuksesta. Hakemuksesta ilmoitetaan heille siis. Lisäksi jäsenvaltiot jatkossakin ovat mukana lupamenettelyssä komitamenettelyn kautta. Niin ikään he ovat mukana, kun tätä koordinoidaan EFSassa. Siellä kansalliset virastot ovat tietyissä kysymyksissä mukana. Jäsenvaltiot niin ikään ovat mukana, kun on kyse perinteisistä elintarvikkeista. Jos jokin maa haluaa esimerkiksi tuoda perinneruokaa markkinoille, jos kukaan ei vastusta jäsenvaltiosta tai EFSAstakaan, niin silloin se hyväksyttäisiin ja lupa annettaisiin. Tavoitteena siis ei ole tietenkään millään muotoa kansanvirastomia sulkea pois, vaan saada aikaan järjestelmä, joka on tehokas innovoinnin ja turvallisuuden hyväksi. Mikä tässä tärkeää myös on, ajatellaan kloonausta, kuten esittelijä muutamat jäsenetkin totesivat, niin todellakin kaikki kloonaus on suljettu tämän ulkopuolelle, koska meillä on avapaketti sitä varten. Sitä käsitellään erikseen, sitten käydään neuvottelu erikseen. Totta kai on mahdollista, että kloonausehdotus ei välttämättä tule riittävän nopeasti hyväksytyksi, jotta tämä ehdotus voisi jättää kloonaatut tuotteet pois. Ja voidaan ajatella tietenkin, että kun tässä odotellaan kloonausdirektiiviä, niin voitaisiin antaa elintarvikkeille ennakkoon lupaa kaupan pitämiseksi ettei synny oikeudellista tyhjötä ainakaan. Mitä tulee siirtymäkauteen sitten, niin meillä on kyllä täällä tiettyjä säännöksiä, jotka takaavat joustavan siirtymän vanhasta uuteen. Ehkä tässä tärkeää on nyt tajuta, että jo tänäkin päivänä, vaikka on yksittäisiä lupia, niin ne ovat vain tietyssä määrissä yksittäisiä, koska meillä on oma teknokraattinen menettelynsä sen jälkeen, kun on saanut oman lupansa jollekin toimijalle, niin kuka tahansa alan toimija voi myös pyytää vastaavuutta omalle tuotteelleen, jos vastaavuus tarjotaan, niin se voidaan tuoda markkinoille. Ei ole kyse yksittäisistä lupista sinällään, myöskään tässä ehdotuksessa. Olemme esittäneet, että jos jokin yritys on itse kehittänyt innovatiivista tietoa, tieteellistä tietoa ja oman tutkimuksen pohjalta on uuden elintarvikkeen luonnon, niin annetaan yritykselle mahdollisuus tuoda tuote markkinoille viiden vuoden ajaksi ainoana yrityksenä, ellei sitten yritys salli muiden toimijoiden käyttää tietoa. Eli eroa tässä on. Olisimme hyvin tarkkoja siinä, miten tämä käytännössä hoidetaan siirtymäkauden aikana, mutta tekstissä on kyllä toimenpiteitä, jotka sallinevat tämän. Elintarvikkeet kolmansista maista ovat edelleen tekstissä mukana. Salimme maataloustuotteiden ja perinneruokien hyötyvän ilmoitusjärjestelystä edelleen, jos se sallittua on, niin se panon unionin luetteloonkin. Erona tässä on verrattuna sovittelutekstiin, että ihan selvyyden vuoksi, se, ja jotta kaikki ymmärtävät, mistä on kyse, että meillä on yksittäinen luettelo elintarvikkeista, jotka saavat luvan uusi elintarvikesäädöksen nojalla – Nämä luvat ehkä voitaisiin panna kolmen luokkaan. Ensinnäkin silloin, kun on olemassa hakemus, on antanut hakemuksen ja elintarvike tulee listaan. Sitten on hakemus, missä tietyn ajan on voimassa ja sitten luettelossa on määräaika. Lisäksi lupa, joka perustuu ilmoitukseen, se osoitetaan, että se perustuu ilmoitukseen yksi luettelo kuitenkin niin, että elintarvikealan toimija, joka haluaa tuoda jotain markkinoille, aika yleinen kuin se luettelo kuitenkin on, niin aina voidaan viitata tähän yhteen luettelo sen sijaan, että joutuu tutustua erilaisiin tietoihin. Sitten tämä tärkeä kysymys määritelmistä. Tämä perustuu sovittelun työhön, kun me kerran sovimme, että meillä on määritelmä joka liittyy vuoden 1997 päivämäärään ja merkittävään kulutukseen. Siellä on muutamia esimerkkejäkin. Luettelu ei ollut mitenkään tyhjentävä kuitenkaan. Mitä luokkia tänään sitten olemassa on nykyisen asetuksen nojalla, niin joskus ovat harhanjohtavia. Tästä on mielenkiintoisia esimerkkejä hyönteisistä, jossa on käyty keskustelua, kuuluuko se kokonaan johonkin luokkaan vai johonkin toiseen. Lainsäätäjän tavoitteen aikana oli kuitenkin, että jos hyöntein, hyönteistä ei ollut merkittävässä määrin kulutettu tai muutakaan elintarvikkeita, se ei olisi silloin uusi elintarvike, eikä sitä sitten turvallisuuden osalta tarkasteltaisi. Tärkeää tässä on se, että riskiarviointia ei pitäisi olla kompastuskivi tai jarrutekijä innovoinnille, vaan myönteinen osa sitä. Näin yritykset voisivat enemmän saada kuluttajien luottamusta osakseen kansallisesti Euroopankin mittakaavassa niin, että jos on kyse uudesta elintarvikkeesta, jota ei ole aikaisemmin kulutettu Euroopassa, että se on turvallinen ja sillä voidaan käydä kauppaa sisämarkkinoilla. Minulla on sellainen vaikutelma, että olisin nyt vastannut kaikki kysymyksiin totta kai täytäntöönpano ja delegoidut säädökset, se ikuinen alkapaikka. Meidän mielestämme täytäntöpanosäädös kyllä vastaa niihin kriteereihin, joita lainsäädännössä on. Kyse on nimenomaan ei-olennaisista tekijöistä asetuksen nojalla. Enköhän vastannut jotakuinkin kaikkiin kysymyksiin. Vielä kerran kiitokset esittelijälle ja jäsenille mielenkiintoisista kommenteista, joten pohjalta jatkamme työtä aktiivisesti. Jos kaikki sujuu hyvin, niin ehkä ensimmäinen käsittelyn sopimiskin syntyy. Siihen tähtäämme ainakin. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Esittelijä, haluatteko käyttää vielä loppupuheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että aikaan on vähän, puhun ihan lyhyesti. Kiittäisin vain kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun, erityisesti paljon esittelijöitä kiittäisin. Tässä oli tärkeitä seikkoja. Parhaani mukaan pyrin sisällyttämään ne mukaan, kun etenemme tässä työssä lähiviikkojen kuukausien aikana. Selvää on myös se, missä huolenaiheita syntyy. Ehkä jopa eriäviä kantoja. Katsotaan ehkä myös menneisyyteen, mutta ei nyt kehitellä tuota ajatusta enempää tänä päivänä. Edustaja Juuson kanssa olen samaa mieltä delegoidusta säädöksistä. Minäkään en pidä niistä. Niiden pohjalta on hankala tehdä työtä, mutta tämä on laajempi kysymys kaiken kaikkiaan. Se liittyy muihinkin aiheisiin ainoastaan tähän mietintöön, joten kiitos kaikille osallistumista. Mielelläni teen yhteistyötä kaikkien kanssa, että saadaan toivottavasti hyvä lopputulos ennen vuoden loppua. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Nicholson. Näin päättyi tämä keskustelu. Eurooppa-vaalien jälkeen käsittelemme edelleen tätä aihetta valiokunnassa. Nyt tämän aamupäivän viimeinen esityslistan kohta, kohta seitsemän, jossa on aiheena – markkinavakausvaranto päästöoikeuksien kaupan osalta. Kollega Sofi Okoni on esittelijä. Aikaa on vähän, joten pyytäisin kaikkia, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, myös esittelijää puhumaan mahdollisimman lyhyesti, että kaikki saavat mahdollisuuden puhua. Sama koskee komissiota. Edustaja Okoni. Oui, merci, monsieur le président. Je dois prendre... Kiitos puheenjohtaja minun täytyy hypätä junan kello 13.13, 13, joten minä itsekin tässä huolehdin kovasti aikataulutuksesta. Hyvät kollegat, tänään käynnistämme uuden etapin siinä, kun pohdimme energiaa ja ilmastopolitiikkaa Euroopassa. Me olemme tehneet merkittävää työtä Delvo Simanskin mietinnön tiimoilta tavoitteiden suhteen vuodelle 2030. Tämä työ jatkuu. Nyt me työstämme tammikuun 22. päivän pakettia, eli markkinavakausvarantoa hiilimarkkinoita silmällä pitäen. Tämä on kulma kivi unionin ilmastopolitiikassa. Olen tyytyväinen, kun olen teidän kanssanne saanut vastuun siitä, että löydämme ratkaisun, jolla voimme vahvistaa ja vakiinnuttaa näitä markkinoita. Kaikilla on oltava mielessään tärkeä seikka. Eurooppalaiset hiilimarkkinat ovat keinotekoiset markkinat, jotka on luotu poliittisista syistä ja poliittisesti on määriteltävä sen toimintaehdot kestävällä ja yhteisellä tavalla. Eurooppalaisten hiilimarkkinoiden luominen muistuttaa esimerkiksi tiettyjen kuntien pysäköintijärjestelmien luomista – järjestelmä on sellainen, että alkuun on toimittu ilmaisuuden pohjalta, joskus pysäköinti on ilmaista ja sitten järjestelmä muuttuukin maksulliseksi, jotta toimintaa voidaan säännellä ja rajoittaa sen kielteisiä vaikutuksia. Näissä molemmissa tapauksissa kyse on poliittisesta päätöksestä luoda markkinat, joita voidaan pitää keinotekoisina markkinoina. Maksettu pysäköintijärjestelmä on sellainen, että hinnat eivät siinä vaihtele Eurooppalaisten hiilimarkkinoiden erityispiirteinä on se, että toisaalta kiintiötarjonta määritellään poliittisella monivuotisella päätöksellä ja kiintiökysyntä riippuu taloustilanteesta ja investoinneista, joita tehdään hiilipäästöjen vähentämiseksi. Tällä hetkellä nämä markkinat ovat tilanteessa, jossa hinnat ovat hyvin matalia. Invest- investointeja usein suunnitellaan pitkällä aikavälillä, hyvinkin pitkällä aikavälillä, joissakin tapauksissa esimerkiksi energiapolitiikan alalla. Ja tässä tapauksessa äh, takapainotteisuus on tarjonnut osallisen, os, osittaisen ja vain, äh, vain todellakin pieneltä osaltaan on tarjonnut meille ratkaisuja. Hinnat siis vaihteluvat, kiintiöt vaihtelevat, äh, tarjontaa kuitenkin pysymään. Ja tähän liittyy myös se ongelma, kun siirrytään vaiheesta kolme vaiheeseen neljä. 2010 kiintiöt ja 2021 kiintiöt tässä sitten romahtaisivat, se vaara tähän liittyy. Komissio on tehnyt ehdotuksen, jolla pyritään vastaamaan näihin kahteen ongelmakohtaan. Ehdotetaan sitä, että luodaan markkinavakausvaranto, joka toimisi molemman suuntaisesti niin, että vaihtelua rajoitettaisiin sekä ylös että alaspäin vuodesta 2021 lähtien ja otettaisiin käyttöön tasapainoinen siirtymäkausi niin, että kiintiöt markkinoilla toimisivat vuonna 2021 ja 2. Minä pidän tätä ehdotusta tervetulleena ja katson, että me tarvitsemme pohdintaa, syvällistä pohdintaa ja syvällistä keskustelua yhteistä keskustelua tästä aiheesta. Varmaa on minusta se, että me tarvitsemme säätelymekanismia eurooppalaisille hiilimarkkinoille. Kuitenkin on vielä avoimia kysymyksiä ja mielelläni kuuntelen pohdintojanne näistä aiheista. Mikä on tämän säätelyn muoto? Meillähän on useita vaihtoehtoja. Ensinnäkin automaattinen äh, ratkaisu silloin, kun kyse on kiintiöpuutteista. Toisekseen eurooppalaisen kiintiöpankin luominen esimerkiksi riippumattoman viraston toimesta. Ja kolmanneksi kaikki muutkin ehdotukset ovat tervetulleita. Tämähän liittyy suoraan siihen kysymykseen, pitääkö välttää tai varmistaa julkinen valvonta tässä mekanismissa. Toinen tärkeä kysymys, pitääkö tällaisen mekanismin toimia vuosi perustalta? Onko tämä hyvä ratkaisu niin, että varanto toimii N plus 1 perustalta niin, että otetaan huomioon N-1 vuoden tiedot. Eikö tässä menetetä sitten joustavuudessa ja nopeudessa? Miten vältetään se, että tämä mekanismi ei muutu ikään kuin kaasu tehtaaksi? Ennen kuin käymme yksityiskohtaista keskustelua vakaus, markkinavakausvarannon mekanismista, niin on tärkeää, että me käymme näkemysten vaihtoa tavoitteista. Henkilökohtaisesti mielestäni meidän on varmistettava oikeusvarmuus. Tämä on yritykselle tärkeää kolmannella kaudella. Tämä ei tarkoita sitä, että me voisi pohtia siirtymävälinettä tämän kauden loppuvaihetta silmällä pitäen. Minusta meidän täytyy varmistaa tehokkuus ja mekanismin selkeys kun ajattelemme nimenomaan tätä mekanismia unionin ilmastopolitiikan kulmakivenä. Ja lopuksi haluaisin todeta, että minusta tavoitteena on toimia äh, toisin kuin tässä takapainotuskeskustelussa. Tarvitaan järkevää keskustelua ei liian kiihkeätä keskustelua niin, että kaikki voivat tuoda esille oman näkökulmansa ja löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun. Tarkoitus on varmistaa lopuksi, että eurooppalaiset hiilimarkkinat toimivat kestävästi, vakaalta pohjalta ja tarjoavat taloudellisen mahdollisuuden vähentää hiilipäästöjä EU:ssa. Muutoin me emme voi tätä keskustelua hyvin pitkään jatkaa, koska vaalit äh, lähestyvät, mutta nyt tämä on jo ensimmäinen keskustelu alustava keskustelu tämän aikataulun mukaisesti ja toivon, että myöhemmin yhdessä voimme sitten palata tähän keskusteluun. Mielelläni kuuntelen nyt teidän näkemyksenne. Frau Kollegin, ich war der Kollega, minä olen takapainottamisesittelijä komission jäsen kysyi, mihin mennessä tämä saadaan aikaiseksi, käykö jouluun mennessä. 2012 tätä keskustelua käytiin ja kysyin, että minä vuonna jouluna tarkoitatte. No toivotan, että tämä mietintönne etenee vähän nopeammin. Tänään iltapäivällä tärkeä päätös myös, mitä tulee päästöoikeuksien määriin. Tässä meillä on valinta, voimme tehdä päätöksen tuossa Peter Liisi nyt, kun tästä aiheesta puhuttiin. Kiitos puheenjohtaja. Enpä sano iltapäivästä nyt mitään. Tukisin vain Sofi joko niitä. Hänellä on lähestymistapa, joka on avoin ja rakentavassa hengessä toimiva takapainottaminen antoi meille vähän aikaa. Meillä on kuitenkin ongelma, kun päästöoikeuksia on kaupassa liikaa, jos haluamme olla uskottavia yritysten suuntaan, jotka investoivat teknologiaan, joka on ympäristöystävällisempää, jos haluamme myöskin antaa tärkeän viestin muulle maailmalle siitä, että olemme tosissamme ilmaston suojelun osalta ja jos haluamme välttää, että jäsenvaltiot tekevät yksittäisiä ratkaisuja, jotka ovat kalliita eikä eurooppalaisia yhdessä, niin meidän pitäisi toimia niin kuin Koni ehdotti, tehdä rakentavassa hengessä työtä, ehkä parannusehdotuksia. Minulla se kysymys komissiolle. Keskustelussa on kriitikoiden vihreämpien puolelta sanottava, sanottu, että tämä ehdotus ei ratkaise ongelmia, koska ylijäämä, jota on tällä hetkellä, on järjestelmässä vielä vuoden 2020 jälkeen, riippumatta siitä, mitä nyt tehdään. Eli jos komissio saa kantan se läpi 40 prosenttia vuoteen 2030, niin, niin silloinhan tuo oikeastaan 33 prosentin tavoite. Tämä ei mielestäni pidä paikkansa yksittäin siitä syystä, että ilmastopolitiikkahan ei ole pelkkää päästöoikeuskeskustelua, vaan taakanjakokysymyskin liittyy siihen. Siksi tämä laskema ei voi oikein täsmätä, mutta mutta pyytäisin kuitenkin komissiota tarkastelemaan tätä argumenttia ja kertomaan meille, onko se totta, että nämä päästöoikeudet vuoden 2020 jälkeen olisivat vielä markkinoilla? Vai parannetaanko tilannetta tämän ehdotuksen kautta? Kiitos. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle Rouva Okonille aiheen alustamisesta ja keskustelusta, joka sitten käydään kyllä vaalien jälkeenkin todennäköisesti. Mitä tulee tähän markkinavakausvarantoon, niin vihreät ovat olleet vähän pettyneitä siinä, että komissio on esittämässä vain tätä. Tässä on isoja ongelmia ETS, ja kaikki ovat keskustelleet siitä, että puhutaan takapainottamisesta, joka ostaa meille hiukkasen aikaa, koska Mm, no, yhä enemmän se hupenee se aikaa. Mutta pitäisi ETSn todellisesta uudistamisesta ruveta puhumaan. Tähän mennessä on nähty vain tämä ehdotus komission suunnalta. Olisin kiva kuulla komissiolta, että jotain on tulossa ja enemmänkin ETS-ongelmien hoitamiseksi, ettei pelkästään hoideteta markkinavakausvarantoa. Mutta jos sitten mietitään sitä sinällään, niin se on aika klassinen esimerkki siitä, että tulee liian vähän ja liian myöhään. Ensinnäkin liian myöhään, jos ajatellaan pelkästään vaikutusten arviointia, jonka komissio itsekin on tehnyt. Yleensä halutaan sitä komission vaikutusarviointia käyttämisen ehdotuksissa 2030 tarkastelussa ei tosin kyllä tukeuduta omiin vaikutusten arviointeihin. Me kyllä niin haluamme tehdä, jos ajatellaan 2020 nykyistä määrää kahta miljardia – ja 2020 se on ehkä 2,6 miljardia ylijäämää päätösoikeuksia. Se on niin valtava summa, että vaikka katsoo 2008kin viitearvoa, niin, niin se on 2,1 miljardia liikaa päätösoikeuksia. 2030 on jotain tapauksessa kyse kahdesta miljardista päätösoikeuksia liikaa. Voi tämä jotain auttaa, mutta ei kauheasti, ja siksi olisi ehkä olisi kiva saada jotain vähän enemmän kuin vain tämä komissio. Jos ajatellaan markkinavakaus niin varmasti keskustellaan ennenkään siitä, minkälaisia sääntöjä ajatellaan noudatettavana siitä, miten varantoon otetaan päätösoikeuksia, miten niitä sieltä otetaan. Minä kysyisin myös, miksi komissio on esittänyt tätä aloitettavaksi vasta 2021? Nythän meillä ylijäämää jo on. Miksi aloitetta kohta, ettei odotella taas niin monta vuotta ennen kuin päästä alkuun. Mitä tulee sitten näihin sääntöihin, miten varantoon päästään, niin komissio on esittänyt 12 prosenttia. Jos se on tietyn määrän verran yli, niin 12 prosenttia. Aika omituinen luku. Miksi 12? Miksi 12,3? Tämä pitäisi olla vähän selvempi ja ennen kaikkea, että varantoon pitäisi päästä nopeamminkin, että ainakin 15 prosenttia minun mielestäni, jotta voi päästä varantoon. Ja jos sitten luovuttaa sen, niin käytettäisiin samaa prosenttilukua myös kun ajatellaan 15 prosenttia niille, jotka menevät varantoon, tai sitten kun on puutetta, niin 15 prosenttia otetaan varannosta ei 400 miljoonaa, vaan 300 miljoonaa. Nämä ovat tärkeitä lukua. Mutta ennen kuin edes päästään tähän keskusteluun tarkoista säännöistä, niin on paljon tärkeämpää myös tietää, mitä lisätoimenpiteitä on odotettavissa. Meidän näkökulmasta on tärkeää myös saada sivuun pantua pysyvästi. 900 miljoonasta puhuttiin myös takapainotteisuuden osalta, ettei niitä enää sinne palauteta Nämä ovat tärkeitä päätöksiä myös kun päätetään säännöistä siitä, mikä menee varantoon ja mitä sieltä otetaan. Siksi mitä, pikimmiten tarvitaan selvyyttä tähän komissiolta. Muuten on hyvin vaikeaa edes miettiä sääntöjä varannossa. Lisäselvyyttä tarvitaan komissiosta ja kipeästi. Ja hiukkasen enemmän kunnianhimoa pyydän. Kiitos paljon, Bas Chris Davis. Thank you, Chairman. I have to chair a meeting at 12.30, so I'll... Kiitos, minulla on kokous 12.30. Joudun todennäköisesti lähtemään pois ennen kuin kuulemme komission vastaukset. Kiitän vielä, kiitän vielä Sofia Oukoniitta alustavista kommenteista säätelymekanismina, jotta päästökauppajärjestelmä toimisi, jotta otamme huomioon aiemmat ongelmat. Kuka voisi vastustaa? Tämä on aivan järkevä järjestely. Mutta me tiedämme, että silloin kun kyse on päästökauppa järjestelmästä ja tämä tulee parlamenttiin. Varmaan ensi parlamenttikin on samanlainen kuin nykyinen. Niin koko ETS-käsittely nousee esille ja uskon, että poliittisia ongelmia syntyy, syntyy yhtä lailla kuin syntyi tässä takapainotteisuuskeskustelussa. ETSn pyrkimys on varmistaa, että päästöt vähenevät yli yhdellä, 1,74 prosentilla vuodessa. Aivan ok. Mutta tässä paperissa mekanismin osalta komissio korostaa sitä, että hintatekijäkin on tärkeä. Hiilen hinta on tarpe- tarpeen, jotta saadaan äh, investointia vähähielisyyteen. Voin kyllä hyväksyä tämän argumentin. Emme me pääse siitä eroon, että jos hin- hiiltä ei hinnoitella, niin miten tässä päästäisiin yksityisellä sektorilla eteenpäin. Ja miten voidaan rohkaista investointeihin vähähiiliseen, jos ei sitten tällaisia tukiaisia käytetä? Kun ryhdytään keskustelemaan hinnasta ja mitä vaikutuksia sillä on, niin sitten käy niin, että, että paska osuu tuulettimen. Ihan suoraan sanottuna, emme voi tälle tielle lähteä. Tällä hetkellä hinta on 6,5 euroa, eikö se sitä luokkaa ole. Nyt arvioidaan, että tämä mekanismi todennäköisesti nostaa 2020 hiilioikeuksien hintaa noin 33 prosentilla, siinä 35 kieppeillä. Varmasti teollisuus loppaa kovasti ja toteaa, että vaikkakin puhutaan vuosikymmenestä ja taloustilanne varmasti on sitten aivan toisenlainen, niin emme me voi vähentää 30 prosentilla päästöjä, eli kyllä tätä vastaan täytyy taistella kaikin keinoin. Jos tämä taistelu sitten käydään, niin, niin mistä tässä oikein taistellaan? Bas totesi, että ETS-järjestelmää pitäisi korjata ja puuttua sen perusvirheisiin. Päävälineet täytyy tuoda mukaan ilmastopolitiikan keskiöön Euroopassa osana pakettia jätetäänkö kaikki sitten vain vuoteen 2020? Eikö voitaisi toimia jo 2017? Sehän on todennäköisesti varhaisin vuosi, jolloin mekanismi voisi toimia. Varmaankin tarkistuksia tehdään ehdotukseen. Miten, ne, miten sen suhteen toimitaan, jos näitä takapainotettuja kiintiötä siirrettäisiin sitten tähän järjestelyyn? Jos tästä lähdetään taistelemaan, ja ilmastonmuutospolitiikan tulevaisuus lähdetään taistelemaan, niin kenties sitten voitaisiin todella mennä villakoiran ytimeen, eikä vain käytettäisi tällaisia pikkutilpehörejä ja kompastuttaisi lillukavarsiin. Meidän täytyy pohtia ydinkysymyksiä sen suhteen, miten pääsemme hiilitehokkaisiin investointeihin. Kiitos paljon, Chris Davis, François Grostet. Si, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. No jaa, minä kuulintelin tarkkaan Sofia Konin selvityksiä. Itse asiassa komissio esittää meille, jotta ennakoitavuus säilyisi 2021 2030 kaudella, että luodaan tällainen markkinavakausvaranto. Se on ikään kuin mekanismi, joka perustuu tavoitteisiin, sääntöihin ja sitten sen myötä volyymit automaattisesti mukautetaan niihin oloihin, jotka olemme määritelleet etukäteen, että enää ei käytetäkään prosessia, se kuinka paljon kiintiö annetaan tai saadaan, ja se kyllä minua aika lailla häiritsee. Eli tämä markkinavakausvaranto mukauttaisi ja korjaisi vuotuisia kiintiövolyymejä, niitä pataisi varantoon, jos ylitetään tietty katto, joka ei ole määritelty. No, minä haluaisin, että menee vähän pidemmällekin. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä tästä. Mutta me olemme jo aika kunnianhimoiset tavoitteet lyöneet lukkoon 2030 asti. Ehkä komission on hyvä muistaa, että ei se saa nyt kuitenkaan unohtaa kilpailukykyäkään, kun määritellään energiapolitiikkaa silläkin suunnalla. Jos ajatellaan päästöleikkaustavoitteita, jotka 2008 20 lyöty lukkoon, niin totta kai se on paljon vähemmän kallista kuin ne ponnistelut, joita täytyy toteuttaa 21-30 kaudella siitä syystä, että mikä nyt oli aika helppoa kuitenkin sitoumuksena, se on toteutettu. Ja mitä nyt sitten tarvitaan vielä tästä eteenpäin, niin se onkin sitten kiven takana eli kalliimpaakin. Näin edetetty markkinavakausvaranto enemmänkin tavallaan panee kiintiöitä varantoon, ei se tähtääkään hintavakauteen, ja on hyvä muistaa, että ETS-järjestelmässä täytyy noudattaa markkinoita, eikä tässä pidä saada vaikeuksiin tavaratuotantoon teollisuutta tai ne, jotka nyt riippuvat erityisesti energiankulutuksesta. ETS-alojen täytyy pystyä nauttimaan pitkällä aikavälillä ennakoitavuudesta, ettei tässä vähähiilisyyden vuoksi hinnat heittelisi. Täytyy muistaa kuitenkin, että me olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet ja niitä me tuemme kaikki. Mutta jos ajatellaan näitä 11 prosenttia päästöstä vain meidän osuutemme, niin olenkin iloinen tästä uudesta päätöksestä vakauttaa kriteereitä, jotka liittyvät hiilivuotoalojen luettelon osalta. Ja tämmöinen minulle paremminkin sopisi. Tällaisia varaumia mä kuitenkin esittäisin, että huom huom, ettei mennä tämmöiselle tielle, joka voi olla erityisen kiperää taloutta. Kiitos paljon, edustaja Hibner. Kiitos oikein paljon. ETS-järjestelmä, kuten kollegat ovat sanoneet, on markkinoihin perustuva järjestelmä. Järjestelmän olisi pitänyt toimia hyvin ja takapainottamisen kautta haluttiin saada aikaan hintavakautta. Nyt meillä on kuitenkin pöydällä ehdotus, jonka mukaan markkinoilta pois otetut oikeudet eroteltaisiin jotenkin tietynlainen keino, tekoinen päästöoikeus, pankki tai toinen taho luo tällaista hintavakautta. Enkä nyt oikein tiedä, minkälaista eurooppalaista lainsäädäntöä tässä nyt oikein tehdään, jos lähdetään muutoksia tekemään muutaman viikon välein. Meillä ei ole riittävää tietoa siitä, miten hyvin tai huonosti takapainottaminen toimii. Me jatkuvasti sanomme, että me haluamme toimia ilmaston puolesta, mutta miten toimimme? Nyt näyttää siltä, että toimitaan hyvinkin oudosti mielestäni. Keinotekoiset markkinat eikä saa puuttua, näin usein sanotaan. No kaikkiin markkinoihinhan me puutumme täällä. Me puutumme kaikkiin markkinoihin lähes päivittäin puututaan markkinoiden toimintaan. Enkä nyt oikein tiedä, mikseikö päästökauppajärjestelmään voitaisiin puuttua myös. Ehdotusta voidaan pohtia. Minun on sanottava, että yksi ehdotus on mielestäni kiinnostava. Brittiehdotus, vaikka britit eivät aina ole samalla linjalla kuin minä tässä, mutta jonkinlainen vähemmäishinta tähän pitäisi esittää. Se olisi Briteiltä oppia. Tämä ajatus voidaan ottaa tänne keskusteluun vielä Viime vuonna oli tällainen tai yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka luo tiettyä suunnitteluvarmuutta. Ehkä voitaisiin laittaa myös maksimihinta. Ja tässä harukassa jokainen tietää, mikä minimissään, maksimissaan on mahdollista. Tähän voitaisiin pyrkiä. Silloin olisi paratiisi lähellä. niin, jos tämä onnistuisi. Sitten takapainottamisesta tuo oli alusta asti selvää, että näin voidaan nostaa vain vähän lisää aikaa. Onpa jännä nähdä, miten tästä aiheesta keskustellaan seuraavassa parlamentissa. nyt kiinnostaa, mitä komission edustaja Slingberg haluaa tästä sanoa. Ai, kollega Kallini, lyhyesti vielä pyydän. Kiitos ihan lyhyesti puheenjohtaja. Viita siihen, mitä Euroopan Grostet Jolanta totesivat, aika paljon heijasteli minun ajatukseni. Minä olen tosi huolestunut täällä Euroopassa, kun jatkuvasti tässä on menetetään paljon näiden ehdotusten myötä, koska ne menevät liian pitkälle. Varsinkin ajatellen teollisuutta, jos ajatellaan 2020 tavoitetta, ja että, että PKT nostettaisiin myös teollisuuden avulla – nyt se on 14 prosenttia, sitten päästäisiin 20 prosenttia, niin minä luulen, että tämä kaiken huonoin tapa aloittaa tämän tavoitteen tavoittelua. Eli siksi meidän täytyy, mikä tässä on etusijalla, kun me elämme nyt mantereella, joka on autioitumassa, ja sitten nähdään seuraukset maissa, jossa seuraavissa vaaleissa varmasti 20 prosenttia äänestä, eikä 30 prosenttia on aivan hyvä menestys. Alle 20 prosenttia se oli katastrofi. Minä uskon, että tällaiset äänestystulokset olisivat kyllä tuomio Euroopalle, joka ei ole suuntaa onnistunut muuttamaan, koska Eurooppa aina vain ajattelee, että se on mukaan luokan priimus, mutta tämä johtaa kuitenkin katastrofin teollisuudessa ja maissa, jotka elävät todellisuudesta. Totta kai yhdistynyt kuningaskunta, siellä on city. Ja sitten puhutaan asioista, että ikään kuin 20 vuotta sitten tästä ei olisi puhuttu. Ikään kuin tässä kuuloi, korvin ollaan tässä oltu. Ja todettu, että pitäisi kehittää teollisuutta, tavaratuotantoa, asettaa enimmäishintaa, vähimmäishintaa, ja sitten siellä puhutaan vain rahoitusmarkkinoista, niin ymmärtän, että ei tässä enää oikein löydy yhteensä sävältä. Minä pyydän, että mietitään uudelleen. Olemme vasta tietenkin alussa, mutta pohditaan sekä peräisesti ja kattavasti tätä. Ei voida ajatella pelkästään näin lokeroiden. Aina kun puhutaan pk-yrityksestä ja teollisuudesta, ajatellaan talouden rakenteesta myös mantereella sanoa, että halutaan kasvua auttaa, mutta 20 prosenttia siis pitäisi teollisuudessa saada PKTstä. Jos näin nyt sitten toimimme ympäristöpolitiikassa, sekin on tärkeä tavoite, sitä olen samaa mieltä, mutta jos tähän puututaan näin, niin ei kyllä päästä tavoitteeseen, vaikka se on niin perustavanlaatuinen, että saadaan hyvinvointia, työpaikkoja kansalaisille – jotka edelleen kärsivät, että yritykset häviävät, kilpailukyky katoaa, työpaikat katoavat. Eli ympäristöteollisu löytäkö yhteisen sävellen, mutta kyllä tämä lähestystapa on ihan harhaan menevää. Tässä tarvitaan laajempaa kannanottoa. Kiitos paljon edustaja Gardini. Nyt komissio. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Vaikka aikaa on vähän, haluan aluksi kiittää teitä ja ympäristövaliokuntaa, koko parlamenttia siitä, että niin nopeasti päästiin takapainottamiseen, koska tuo toimi tietenkin mahdollisesti sen, että toteutetaan takapainottamista ja on toteutettu viime viikosta ja nyt saadaan sitten kokemusta siitä, miten takapainottaminen vaikuttaa. Se, että saimme tämän keskustelun päätöksen, on tietenkin mahdollistanut myös sen, että voimme lähteä keskustelemaan rakenteellisista toimista, jotka ovat nyt pöydällä ja joita ehdotettiin, kun pitkään keskusteltiin takapainottamisesta mietinnössä, joka koskee puitteita ilmaston ja energian osalta vuoteen 2030. 2030 yhteydessä tietenkin puhutaan muistakin sopeuttamistoimista, lineaarisesta vähennyskertoimesta esimerkiksi, jos puhutaan 40 prosentista vuoteen 2030. leikkauslineaarisessa lineaarisessa vähennyskertoimessa tietenkin muuttaisi tätä epätasapainoa, joka ETSssä on, mutta se olisi riittämätöntä vaikutusten arviointi 2030 puitteiden osalta ja omat vaikutusten arviomme markkinavakaus vananosta osoittavat myös tämän. Siksi tämä on ollut kaikissa keskusteluissa esille ja nyt on luotu ehdotus markkinavakausvarannosta, josta on lähdetty keskustelemaan neuvostossa ja myös täällä parlamentissa. Toivon, että parlamentissa anteeksi, että tämä ehdotus saadaan nopeasti hyväksyttyä myöhemmin tänä vuonna. Kuulemista on tapahtunut paljon. Eli sidosryhmiä on kuultu, on katsottu erilaisia vaihtoehtoja. Mielestäni komissio on nyt arvioinut kaikkia tuloksia, joita sidosryhmäkuulemisesta saatiin. Yksi keskeinen osio tässä on todella se, että saadaan varmuutta kolmanteen vaiheeseen 2013-2020 niin, että annetaan kaikille eteässään osallistuville vähän aikaa ennen kuin tulee muutoksia tämän markkinavakausvarannon osalta. Siksi olemme ehdottaneet, että tämä otettaisiin käyttöön vasta vuonna 2021. Kuitenkin, kuten edustaja Okoni sanoi, siihen tulisi määräys, joka myöskin puuttuu siihen, miten mahdollisesti kolmannen vaiheen lopussa – uudestaan tulisi markkinoille nämä takapainotetut päästöoikeudet, mutta komissio haluaa, että kolmessa vaiheessa on mahdollisimman vakaat olot. Tämä koskee myös kilpailuseikkoja, koska kuten edustaja Grosteet sanoi, komissio on jo viestinyt 2030 puitteiden tiedonannossa, että samat kriteerit, oletukset tulevat myös uuteen hiilivuotolistaan, joten kilpailusaralla komissio haluaa myös vakautta, sääntelyn varmuutta – kolmannessa vaiheessa. Miksi emme sitten ole valinneet muita vaihtoehtoja, joista keskusteltiin sidosryhmien kanssa myös? Esimerkiksi hintaraja tai tällainen hiilipankki. Sidosryhmäkeskusteluissa selkeästi kävi ilmi, että keskustelut ovat osoittaneet myös takapainottamisen osalta, että – kun, että tiettyjen toimien kautta syntyy paljon hintavaihtelua markkinoille ja sidosryhmät taas, sidosryhmät taas haluavat tiettyä varmuutta. Pitäisi tietenkin päätellä, mikä olisi tällaisen pankin mandaatti. Sidosryhmät eivät mielellään halua poliittista tai muuta tahoa tässä päättämään näistä seikoista, joten – sitten minimihinnasta, On muistettava, että tämä on taloudellinen mekanismi. Markkinat, kuten itse sanoit, me puutumme markkinoiden toimintaan usein, mutta usein, jos määritellään hintakatot tai vähimmäishinnat, niin samalla viedään koko se jousto, joka markkinoilla on olemassa. ETSn toiminnassa kriisin aikanakin on nähty, että on ihan normaalia, että tällainen järjestelmä sopeutuu taloustilanteeseen. Eli jos taloudellinen toiminta vähenee, päästöoikeuksien kysyntä vähenee ja hinta laskee. Sidosryhmän edustajat pitävät tätä hintojen vaihtelevuutta ihan hyvän asian ja kaiken kaikkiaan kustannukset, jotka tulevat näiden alojen kannettavaksi, olisivat olleet korkeammat. Eli tavallaan se, että hinta laski, oli ihan hyvä asia, eikä silloin minimihinta olisi ollut paikallaan. Kysymyksiä asetettiin siitä, koska aitoa uudistusta olisi luvassa. On ihan selvää, että muitakin kysymyksiä vielä on tutkittava ETSn osalta vuoden 2020 jälkeen. Komissiolle tämä on osa suurempia keskusteluita 2030 puitteissa. Silloin ei puhuta ainoastaan päästökaupasta, 40 prosentin päästöleikkaustavoite, komissio on ehdottanut, jottaisi myöskin leikkauksiin sellaisilla aloilla, jotka eivät ETSS ole mukana. Ja tämä vastaakin edustaja Liisen kysymykseen 40 versus 33 prosenttia. ETSn ulkopuolisen saatavan mukana ja ne, jotka olettavat, että ylijäämää on siellä ja tämä tarkoittaisi vain 33 prosenttia leikkausta. Tämä on melko teoreettinen argumentti nyt, koska näin olettaisiin, että koko varanto otettaisiin käyttöön eikä ETSn ulkopuolella tapahtuisi mitään, joten tämä ei ole oikein realistinen argumentti. Mutta ETSn tehtävät muutokset tulisivat esiin keskusteluissa – vuodesta puitteista 2030. Ja meillekin tämä tarkoittaa sitä, että voimme edetä tämän ehdotuksen pohjalta. Tämä on tällainen no regret-toimi, joka tapauksessa toteutettava toimi, joka ei välttämättä vaikuta päästötasoihin. Niistäkin keskustellaan ETSssä. Palataan sitten 2030 puitteissa Niistä keskustellaan valtion hallitusten päämiesten tasolla ja tietenkin nekin on sitten vielä muunnettava oikeudellisiksi lakiehdotuksiksi, mutta tämä ehdotus tehdään joka tapauksessa. Sillä on oma käsittelynsä. Kilpailusta ja muusta puhutaan vuoden 2020 jälkeen myös. Tällä välin on hienoa, että ensimmäistä keskustelua päästiin käymään Hienoa, että voidaan puhua markkinavakausvarannon kynnyksistä, säännöistä, miten tämä toimii käytännössä ja niin edelleen. Enkä puhu tästä, miksi valittiin tuo 12 prosenttia ja niin edelleen, mutta myöhemmässä vaiheessa voimme siihen puuttua. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende. Kiitos oikein paljon. Näin päästiin keskustelun loppuun. Tältä päivältä ainoastaan. Kollega joutuu lähtemään nyt junaan. Tiedän, Toivottavasti ehditte junaan. Näin pääsemme keskustelun loppuun. Sydämestä kiitokset kaikille kollegoille, myös komissiolle. Kovasti töitä luvassa ensi kaudella. Tavataan täällä kello 15. Silloin äänestetään. Hyvää ruokahalua. Kiitokset myös tulkeille.